Right, welcome everybody. I'm going to open the meeting. No niin, tervetuloa. Avataan kokous saman tien. Minulla on muutamia ilmoitusluontoisia asioita, mutta sitä ennen hyväksytään esityslista. Ilmeisesti ei ole mitään huomautettavaa, joten seuraavaan asiaan puheenjohtajan ilmoituksen. Niitä tuskin kukaan täällä on kuuntelemassa, mutta sanon kuitenkin, että seitsemäs päivä maaliskuuta äänestimme lyhyeksi myyntiin liittyvästä asiakirjasta Swap asiakirjasta ja äänestyksen jälkeen esittelijä on ilmoittanut, että hän aikoo neuvotella siitä, että asiasta voitaisiin päästä sopuun ensimmäisessä käsittelyssä ja tähänhän me täällä pyrimmekin. Yleensähän neuvottelu lähtee tästä Ekonissa äänestetystä asiakirjasta – ja mukana neuvottelussa ovat myöskin varjoesittelijät. Ja kukaan ei ole vastustanut tätä lähestymistapaa, joten me jatkamme tällä tiellä. 16. maaliskuuta äänestimme myöskin maanteitse tapahtuva euromääräisten valuutojen siirtäminen Euroopan unionin rajojen yli ja tarkoituksena on päästä tämänkin asian suhteen ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen ja käytetään standardoitua neuvottelumenettelyä ja esittelijä sekä varjoesittelijät tulevat osallistumaan näihin neuvotteluihin ja tähänkään liittyen kukaan ei ole esittänyt vastalausetta, joten näin tulemme toimimaan. Ja me tulemme äänestämään 22. päivä tätä kuuta eli huomenna rahoituksellisiin konglomeraatteihin liittyvistä asioista ja senkin suhteen yritetään päästä yhteisymmärryksen ensimmäisen käsittelyn yhteydestä tai aikana. Ja toivoisin, että huomenna iltapäivänä toimitetaan äänestys ja samalla myöskin äänestetään tai valitaan Euroopan valvontaviranomaisen johtokunnan jäsenten nimittämisestä. Siinäpä nämä puheenjohtajan ilmoitukset. Kolmos kohta on siirretty maksi ja nyt siirrymmekin kohtaan viisi rahapoliittinen vuoropuhelu pääjohtaja Trichén kanssa. Ja nyt lähdenkin tässä kollegoiden kanssa katsomaan, missä vieras, vieraamme kollega Trichet on. Okay, thank you very much. Um, I... Noin. Tyytyväisyydellä voin toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Jean-Claude Trichet tänne tähän rahapoliittiseen vuoropuheluun. Te tiedätte, että olemme keskustelleet hänen kanssaan jo tästä taloushallintopaketista ja on hienoa, että hän on täällä vielä uudemman kerran täällä vieraanamme ilman sen kummempaa taukoa. Ja totutun tapaan toimimme niin, että vieraamme alustaa keskustelua ja sen jälkeen pääsemme kysymysvastaus sessioon. Joten arvoisa pääjohtaja, olkaapa hyvä. Thank you very, very much indeed, Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet, kuten jo monta kertaa aikaisemmin, meidän säännönmukainen kokouksemme tapahtuu sellaisen aikaan, kun on tapahtunut traagisia asioita Japanissa erityisesti siksi, että ihmisenkiä on menetetty. Täällä Euroopassa nyt ollaan kahden hallitusten johtajien välisen kokouksen välillä ja tällä hetkellä ollaan tekemässä hyvin tärkeitä päätöksiä taloushallintoon liittyen. Ennen kuin puhumme taloudellista näkymistä, tänä päivänä haluaisin lyhyesti puhua talous, taloudellisen hallinnon uudistamisesta. Kuten tiedätte, ECOFIN neuvosto hyväksyi viime viikolla yleisen lähestymistavan tähän asiaan. Tämä lähestymis tapa pitää sisällään eri parannuksia. Kuitenkin, vaikka tässä on tehty paljon hyviä ehdotuksia hallinnon vahvistamisen suuntaan, niitä ei kaikki ole huomioitu. Tämä on kuitenkin tarpeen, jotta voidaan kriisistä ottaa opiksi. Kansalaiset pyytävät, että viranomaiset tekivät kaiken tarvittavan, jottei se, mitä nyt on tapahtunut, toistuisi enää eurobarometri tutkimuksen mukaan, joka on tehty äskettäin, lähes 80 prosenttia euroalueen kansalaisista on sitä mieltä, että tarvitaan lisää talouspolitiikan koordinointia jäsenvaltioiden välillä, eli todellista tehokasta taloushallintoa, jotta voitaisiin torjua taloudellista kriisiä. Jäsenvaltiot antoivat kymmenen päivää sitten julkilausuman koskien talouspolitiikan tiivistettyä koordinaatiota euroalueella. Tämä julkilausuma koskettaa sisällöllisesti monia sellaisia seikkoja, jotka löytyvät kuudesta lainsäädäntöaloitteesta, Tärkeää olisi, että nämä sisältöpuolet huomioitaisiin lainsäädäntövaiheessa. Näin voitaisiin vastata niihin haasteisiin, jotka liittyvät tähän projektiin, eli että saataisiin varmistettua riittävä, riittävä luotettavuuden taso. Jos sitten katsomme euroalueen taloudellista ja rahakehitystä viime marraskuun kokouksemme jälkeen, minä puhun lähinnä siitä, mitä hallintoneuvosto analysoi kolmas maaliskuuta sen jälkeen. Tiedot ovat vahvistaneet sen ajatuksen, että piilevää potenttia on vielä taloudellisen toiminnan osalta, jos katsotaan eteenpäin. Uskomme, että tilanne paranee maailman taloudessa. Meillä on sopeuttavaa rahapoliittista lähestymistapaa ja on ryhdytty toimiin, jolla parantaa rahoitusjärjestelmän toimintaa. Jos katsotaan sitten hintakehitystä, niin on todettavissa, että yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi oli 2,4 prosenttia tammikuussa se oli 2,3 prosenttia. Tämä liittyy siihen, että tavaroiden hinnat ovat nousseet, erityisesti energian hinnan suuri nousu on lisännyt hintapaineita alkuvaiheessa tuotantoa. Nyt on pyrittävä välttämään se, ettei näillä hinnannousuilla olisi vaikutuksia toisella tasolla esimerkiksi palkkojen osalta. Tämä johtaisi inflaatiopaineisiin keskipitkällä aikavälillä. Hallintoneuvosto sanoi 3. maaliskuuta, että vaikuttaa siltä, että hintoihin liittyvää riskiä on olemassa. Tavaran hinnat voivat nousta enemmän kuin on odotettu. Myös väliset verot ja hallinnoidut hinnat voivat nousta odot- ottaen huomioon, kuinka paljon tarvitaan vero seuraavina vuosina, ja tämä voisi sitten johtaa siihen, että tulisi odotettua enemmän kansallisia hintapaineita, jos ajatellaan tulevaa rapoliittista kantaamme. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä sanoin hallintoneuvoston puolesta silloin, kun viimeksi teimme päätöksiä rahapolitiikasta tässä kuussa, mitä tulee likviditeetin anto operaatioihin mm, Hallintoneuvosto päätti ryhtyä niihin toisella neljänneksellä 2011 samalta pohjalta kuin ensimmäisellä neljänneksellä 2011. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossakin meillä on kiinteä korkoisia menettelyjä kaikissa meidän rahoitusoperaatioissamme ainakin heinäkuun puolen väliin asti. Jos mennään sitten näin erityiskohtiin, josta pyytti minua puhumaan, ensinnäkin valtion velka. Haluaisin korostaa sitä, että valtionvelkakriisin välttäminen talous- ja rahaliitossa tapahtuu niin, että on hyvää kansallista makrotaloudellista politiikkaa ja vahvistettua taloushallintoa samanaikaisesti. Hallitukset ovat olleet sitä mieltä, että pysyvä kriisinhallintamekanismi olisi hyödyllinen. Euroopan keskuspankin mielestä tällaisen mekanismin suunnittelu on tärkeää, jotta se voi olla myönteinen. Sillä voi olla myönteinen vaikutus euroalueella yleensä. Haluaisin korostaa kahta aspektia. Ensinnäkin sitä, että mekanismi ei saa heikentää vahvan vero- ja makroekonomisen politiikan kimmokkeita, joita on kaikissa jäsenvaltioissa. Ei saa vähentää kimmokkeita ennakoivalle verotukselliselle ja makrotaloiselle mukauttamispolitiikalle näissä maissa pitäisi välttää moraalikato. Ja on tärkeää, että tässä mekanismissa on erilaisia välineitä, joilla pystytään estämään tartunta silloin, kun markkinoilla on akuuttia heilahtelua. maiden tukeminen niin, että niillä on jonkun verran myös markkinoille pääsyä, voisi olla hyvä tapa käyttää varoja. Eli pidän, pidän sekundaarista markkinapuuttumista puuttumista hyvänä välineenä tässä mielessä. Jos ajatellaan sitä, miten institutionaalisesti pannaan pystyyn ESM, Euroopan keskuspankki parlamentin tavoin on sitä mieltä, että olisi mahdollisimman pitkälle käytettävä unioni metodia olisi hyvä, jos saadun kokemuksen mukaisesti tämä mekanismi, siitä voisi tulla unionin mekanismi silloin, kun tämä on paikallaan. Ja toistaiseksi keskuspankki on sitä mieltä, että niiden olosuhteiden tutkiminen, jotka johtavat mekanismin aktivointiin, että tässä otettaisiin mukaan unionin toimielimet oikealla tavalla. Tästä olisi hy- olisi hyötyä niiden kokemuksesta ja niiden unionin laajuisesta näkökulmasta. Jos sitten on sitten jos mennään pankkiresoluutioasiaan, on vältettävä niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat pankkien epäonnistumisesta. On edistettävä neuvotteluja niin, että tullaan mukaan kulujen kantamiseen, jos näin on. Tähän on tarvetta ja siksi olemme EUn puitte, puitteiston puolella, joka koskee pankkien parantumista ja komission ehdotusta. Olen sitä mieltä, että on ryhdyttävä erityisiin toimiin, jotta voidaan varmistaa se, että jatkossa rahoitusalaa myös kantaa mahdollisimman tulevan kriisin taakan. Ne varat, jotka on, voidaan kantaa pankeilta, niitä voitaisiin hankkia harkita, mutta tällainen pankkimaksama maksu olisi vain lisämaksu ja lisäväline, kun on erilaisia välineitä käytössä, joilla pyritään välttämään ongelmia. Rahoituksellinen vakaus, elin tutkii tällä hetkellä erilaisia ratkaisuja tähän ongelmaan. Tässä mielessä on hyvä, että Euroopan komissio hankitsee pankkimaksuja ja peilin ratkaisuja tulevan kriisihallinta puitteistoon. EKP on valmis olemaan mukana tekemässä tätä vaikeaa työtä, mitä on yhä tehtävä, kun näitä puitteistoja kehitetään. Haluaisin tässä yhteisessä myös ottaa esille toinen, toisen tärkeän asian, eli EU-säädösehdotus, joka koskee OTC-derivaattoja. Meidän mielestämme olisi hyvä, jos teidän valiokuntanne esitys huomioisi keskuspankkien tärkeän roolin, kun pyritään varmistamaan se, että markkina infrastruktuuri on vakaata. Keskuspankkien tärkeä rooli on tullut esille kriisin yhteydessä ja siksi hyvä, että niiden panos taloisen vakauteen huomioitaisiin uudessa säädöksessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että keskuspankit otettaisiin mukaan oikealla tavalla uuteen yhteisön puitteison CPPtä koskien. Ne olisivat mukana valvojien kanssa antamassa lupaa ja päättämässä teknistä standardeista ja hyväksymässä kolmansien maiden keskitettyjä osapuolia, mitä tulee sitten yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen viranomaisten välillä komission ehdotus on meidän mielestämme parempi kuin kahdenväliset yhteydet näiden viranomaisten ja ESMAn välillä. Olette sitten pyytänyt, että puhuisin myös jonkun verran näistä niin kutsutuista eurobondeista. EKP ei kannata näiden euromääräisten joukkovelkakirjojen ajatusta, jos ajatellen, että ne ovat hallitusten takamia bondeja, joukkovelkakirjoja. Me olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä tämä ei ole paikallaan. On tarkoituksena pyrkiä siihen, että voitaisiin saada aikaiseksi euroalueen joukkovelkakirjamarkkinat jos ajatellaan näitä markkinoita, niin tästä voisi olla tietysti hyötyäkin, koska likviditeettipreemio alentuisi tästä voisi olla hyötyä, jos saataisiin samanlainen asema niille kuin Yhdysvaltain eh, treasury bondseille, mitä tulee sitten valtion velan kehitykseen Euroopan käyttöön otto voisi vähentää markkinapaineita lyhyellä aikavälillä, mutta jos niiden tilalle ei oleta muita mekanismeja, niin sitten olisi vähemmän syytä ottaa käyttöön veropolitiikkaa tällä hetkellä. Verotuksellinen toiminta tapahtuu hallitusten välisin sopimuksin Meillä on vakaussopimus ja toisaalta sijoittajien ajatukset, jos meillä olisi tällaisia yhteisesti katettuja joukkovelkakirjoja, niin ei olisi mahdollista, että säästäjät ja investoijat voisivat arvioida veropolitiikkaa eri maissa, ja tämä voisi vaikeuttaa verotuksellista varovaisuutta kansallisella tasalla, tasolla ja näin sitten eurobondit olisivat kyllä hyvä väline, jos meillä olisi unionin tason veropolitiikkaa, mutta tällöin pitäisi olla liittovaltiotyyppinen järjestely. Tällä hetkellä mielestämme on edistyttävä kollegialissa hallinnossa veropolitiikalle. jotta voitaisiin parantaa politiikkaa, vaikka politiikka pysyy jatkossakin kansallisena. Kiitos oikein paljon kaikille ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. I'll move... Paljon kiitoksia. Otetaanpa heti ensimmäinen kysymys. Ja kansanpuolueen puolesta sen esittää kollega Gose. Kiitos puheenjohtaja, Arvoisa pääjohtaja, lyhyt kysymys. Kenties monimutkainen kahdessa osassa. Ensinnäkin annoitte meille käsityksen siitä, mitä mieltä olette niistä toimista, joita on tehty taloushallinnon alalla, joita on ehdotettu taloushallinnon alalle. Jos vielä lisätietoja haluaisitte antaa, niin me mielellämme niitä kuulisimme. Sitten teknisempi kysymys, joka liittyy siihen, miten sijoituslainat jäsenvaltioissa huomioidaan? Tätä kysymystä teiltä varmasti on kysytty, mutta ei kenties julkisesti. Pitääkö nämä velat ottaa huomioon vai ei taseen laskennassa? EPP-sähän me olemme tähän varsin vastentahtoisia, mutta haluaisin kuulla, mikä on keskuspankin pääjohtajan näkemys. Kiitos vastauksista. Merci beaucoup de, de votre question. De... Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksestä. Ensinnäkin hallinnosta, taloushallinnosta. Niin kuin minulla on ollut mahdollisuus jo todeta juuri äsken, me katsomme, että edistystä on vielä saatava aikaan melko lailla niin, että voimme todella ottaa opiksi siitä kriisistä, jonka kourissa olemme olleet jo vuodesta 2007-2008 saakka. Tiettyä edistystä on hiljan tapahtunut. Tämän olemme voineet panna merkille. Todistustaakka on nyt käännetty ja hallitukset ovat hyväksyneet ainakin osittain sen, että, että budjettivalvontaa toteutetaan, mutta edelleenkin paljon pitää vielä tapahtua. Edistystä on vielä tapahduttava. Trilogi, erityisesti kun otetaan huomioon, että parlamentti käyttää omaa vaikutusvaltaansa, on, on hyvin merkittävä. No sitten velat, jotka liittyvät investointeihin jäsenvaltioissa, luonnollisesti nämä täytyy ottaa mukaan normaalisääntöjen mukaan kirjanpitoon eh, valvontajärjestelyjen piiriin. Niin ikään sijoittajat ja säästäjät Euroopassa kansallisesti tietysti toimivat sitten tämän mukaisesti, huomioivat ne. Luonnollisesti ne täytyy huomioida velkoina aivan niin kuin asiaan kuuluu. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Ja sitten SEDn puolesta. Arvoisa pääjohtaja, te ennakoitte tai valmistaudutte korkojen nousuun, kun raaka-aineiden hinnat markkinoilla ovat nousseet. Ja voi olla, että tämä heijastuu sitten talouteen Tämä inflaatio on kuitenkin kustannusten kautta syntyvä inflaatio, ei niinkään rahapoliittista inflaatiota. Te totesitte itse, että rahapolitiikassa rahan määrä on lisääntynyt varsin maltillisesti. Ainoa kanava, jota kautta rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa inflaatioon, on oikeastaan se, että, että provosoitaisiin työttömyyden kasvua. Ja tämä tietysti johtaa siihen, että vaadittaisiin palkkamalttia. Ja tätähän monet pelkäävät. Kysymys on varsin yksinkertainen. kun otetaan huomioon, että rahapolitiikalla pyritään taistelemaan inflaation vastaan, joka ei ole rahapoliittista alkuperältään, luonteeltaan, liittyykö tähän se riski, se vaara, että työttömyys kasvaa ja kasvu vaarantuu? Euh, Kiitoksia kysymyksestä. Niin kuin johdannossani totesin, niin katson, että mitään ei oikeastaan minulla ole lisättävänä siihen, mitä, mitä neuvosto totesi viimeisimmän kokouksensa jälkeen. Seuraava kokous on, on sitten tulossa ja teemme päätökset asiasta. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä totesimme aiemmassa yhteydessä. On keskeistä ymmärtää se, että nyt inflaation kohoaminen on ollut varsin huomattavaa. Pääsyy, jonka kaikki keskuspankit ovat todenneet, on se, että vältettäisiin ikään kuin toinen kierros, eli se, että taloudelliset toimijat, ne jotka määrittelevät hintoja, siis yritykset, jotka määrittelevät hintoja, äh, määrittelevät siis hinnan nousuja myöskin merkittävällä tavalla, ovat myös työmarkkinaosapuolia silloin, kun ne neuvottelevat sopimuksista. Niiden pitää ottaa huomioon se, että meidän tehtävämme on taata kansalaisille hintavakaus. Hintavakaus on kiistämättä äärimmäisen tärkeää nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille. Olemme korostaneet nimenomaan niitä kansalaisia, jotka ovat vaikeassa asemassa taloudellisesti. Aiemmin, aiempina kausina, vaikeina kausina olemme havainneet sen, että hintavakauden säilyttäminen toimii niin, että sitten toisella kierroksella vältetään nämä seurantavaikutukset. Meillähän on inflaatiovauhti vuositasolla viime vuoden loppupuolella 1,9 prosenttia, eli alle kahdessa prosentissa siis, mutta lähellä sitä. Meidän täytyy toimia niin, että ei synny näitä kerranaisvaikutuksia, sellaisena kautena, joka aivan objektiivisesti on hyvin vaativa olosuhteiltaan. Kiitos. Thank you. Uh, now on... Kiitos. Seuraavana Alden puolesta Silvi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että tulitte taas tänne paikalle. Minä nyt vähän yllätyin, siitä argumentoinnista, jota käytitte eurobondeja vastaan. Tiedän, mitä eri jäsenvaltioissa on asiasta sanottu. Tiedän, että pitää olla varovaisia, erityisesti silloin, kun tietyissä euroalueen maissa on suuria vaikeuksia. Erityisesti kunnioitan kovasti Saksan perustuslaki tuomioistunta. Te olette kuitenkin yksi niitä, jotka edistivät euroa. Olisiko euro keksitty, jos aikoinaan olisi ajateltu, että pitää jäädä odottamatta saadaan aikaiseksi kattava poliittinen ja maatalousliitto. Tehtiin juuri päinvastoin. Ymmärrettiin, että sillä on tietyt rajat, mutta etkö ole kuitenkin sitä mieltä, että taas kerran ottaen kuitenkin huomioon kaikki mahdolliset tähän liittyvät seikat, että voitaisiin saada aikaiseksi sellaisia välineitä, joista voisi olla yhteisesti etua, voitaisiin ainakin pyrkintä työstämään. Minä ainakin kunnioitan kovasti niitä, jotka 20 vuotta sitten olivat aika lailla rohkeita, huomioittain sen, mikä silloin vaikutti mahdolliselta. Kiitoksia. Ymmärrän oikein hyvin, että ehdotuksia on tehty tähän suuntaan. Välitän teille Euroopan keskuspankin kannan. Ymmärrätte varmasti, että nykyolosuhteissa, kun katsomme sitä, mitä on voitu havaita aiemmin ja sitä, mitä kriisi on paljastanut, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikissa kehittyneissä maissa. Kaikilla niillä on samat ongelmat kuin meillä. Kaikilla on merkittäviä budjettiongelmia. Niin kuin tiedätte, euroalue on pystynyt vakiinnuttumaan tilannetta. Tilanteemme on huomattavasti parempi kuin vaikkapa Yhdysvaltain tilanne tai Japanin tilanne. Tänä vuonna ennusteiden mukaan vuosi alijäämä euroalueella julkisessa rahoituksessa on noin puolet siitä, mitä se on Japanissa tai Yhdysvalloissa. Eli tämä on yleinen ongelma. Se ei ole pelkästään euroalueen rakentamiseen liittyvä ongelma, kehittymiseen liittyvä ongelma, vaan se on kehittyneiden maiden ongelma yleisesti. EKPn neuvosto katsoo, että jäsenvaltioita täytyy ohjata oikeaan suuntaan kaikki mahdollisin keinoin. Ja äärimmäisen tärkeää on tietysti se, että hallintoa voidaan tehostaa, taloushallintoa voidaan tehostaa. Erityisesti kun ajatellaan talousarvioita ja makrotaloudellista vahvistumista, on aivan selvää, että keskuspankin neuvostossa me katsomme, että valvonta eh, sijoittajien ja säästäjien näkökulmasta on, on lisäsyy sille, että voimme painostaa eri hallituksia, parlamenttia ja jäsenvaltioita menevään viisauden suuntaan. Vielä kerran voin todeta, että ymmärrän kyllä tehdyt ehdotukset eri tahoilta, kenties teidänkin keskuudestanne, mutta se ei ole meidän politiikkaamme. Thank you. Now on behalf of... Kiitos. Seuraavana ECRn puolesta Viki. Kiitoksia ja tervetuloa kollega Trichet tänne. Me olemme aina kiinnostuneita teidän sanomistanne. Ryhmässäni on yhdeksän maata edustettuna ja seitsemässä ei käytetä euroa laisikaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me olisi kiinnostuneita aiheesta. Ja minä vastaan budjettikysymyksistä ja minä kannatan todellakin näitä teidän toivomianne tarkistuksia järjestelmään. Eli me olemme todellakin kiinnostuneita siitä, mitä te sanotte. Yksi asia, joka liittyy meihin kaikkiin, eli pankkitoiminta ja erityisesti rajat ylittävä pankkitoiminta. Jotkut olivat yllättyneitä siitä, että ESMn äh, mainitsemia näitä pankkibondeja ei ollut enemmänkin käytössä. Ehkä voisitte reagoida tähän. Ja me havaitsimme kriisin aikana, että mä, säännöt tai määräykset poikkisivat maasta toiseen, eli että millä tavalla toimitaan silloin, kun likviditeettikriisi iskee pankkialalla. Se poikkeaa maasta toiseen. Millä tavalla te kommentoisitte tätä? Meidän mielestämme olisi erittäin tärkeää, että veronmaksaja ei ole aina se, joka loppupelissä joutuu maksamaan kriisistä syntyvän laskun. Oletteko asiasta samaa mieltä? Kiitoksia kovasti. Ymmärrän ja olen samaa mieltä siitä, että Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti – olisi hyvin tärkeää saada konkurssi säännökset yhteisesti sovituiksi, harmonisoiduiksi. Olemme havainneet tämän asian tärkeyden syyskuun puolivälistä 2008 lähtien. Jos katsomme asiaa ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan maailmanlaajuisesti ja katsomme tilannetta talouden vakauden ja Baselin komitean näkökulmasta, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on oltava, meillä, meillä on integroidut maailman markkinat ja tietysti rajat ylittävät instituutiot toimivat maailmanlaajuisesti. Näin ollen on tärkeää, että tällä alalla saadaan edistystä aikaan. Ei se ole helppoa, mutta teillä on kyllä Euroopan keskuspankin täysi tuki niin, että tälle alalle saadaan edistystä. Sen heikkoudet ovat hyvin tärkeitä. Jos me haluamme välttää jatkossa merkittävät vaikeudet sellaisena kuin ne ovat näyttäytyneet erityisesti Lehman Brothersin konkurssin yhteydessä. Silloinhan oli aivan selvää, että Atlantin toisen puolen säännöt olivat niin kovin erilaiset kuin mitä meidän konkurssisääntömme. Lonto ja New York olivat eri aalloilla. Tämä on eurooppalainen ongelma luonnollisesti, mutta se on myös globaali ongelma, kun talous on kehittynyt näin pitkälle. Thank you very much. No, on... Paljon kiitoksia. Ja seuraavana vihreiden puolesta Filip, ole hyvä. Uh, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur... Hyvä puheenjohtaja. Palatakseni vielä siihen, mitä sanoitte unionin perusseikoista kokonaisuudessaan. Eli te sanoitte, että täällä on budjettivaje, joka on kuitenkin puolet parempi kuin USA tai Japanissa. Jos ajatellaan ulkomaan kauppaa, niin tilanne on aika tasapainoinen. Te korostitte kovasti sitä, että meidän Euroopan taloushallinnossa on saatava kilpailukyvyttömät maat kilpailukykyisiksi, eli pitäisi edistää niiden vientiä, mutta ne eivät tietysti voi viedä toisilleen, vaan EUn ulkopuolelle te siis edistätte sellaista Eurooppaa, jossa olisi kaupan alalla ylijäämää yleisesti ottaen. Ja sitten jos katsotaan makrotaloista tilannetta, joka vaihtelee aika lailla eri puolilla, Deutsche Markin ja Skandinavian alalla on elpymistä. Mitäs muita vipuja te tässä suositteisesti käytettäviksi, jotta voitaisiin saada parempaa poliittista johtoa, joka voisi sopeutua paremmin näihin tilanteisiin, jotka ovat hyvin erilaisia, jos ajatellaan Saksaa tai Kreikkaa tai Belgiaa? Euh, Ensimmäisestä kysymyksestä sanoisin, että luonnollisesti keskuspankin kanta ja nähdäkseni myös kaikkien hallitusten kanta ainakin Euroopan parlamentin kanta on se, että kilpailukykyä Euroopassa on vahvistettava niin, että eurooppalaisille on mahdollista saada aikaiseksi lisää kasvua, lisää työllisyyttä, enemmän elintasoa per asukas. Ja näin ollen meillä olisi parempi tilanne taloudellisesti, tasapainoisempi tilanne. Kilpailukyky ja kilpailukyvyn lisääntyminen, parantuminen antaa meille lisää liikkumavaraa. Se antaa sitä kasvulle, työllisyydelle, elintasolle. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, koska työttömyystaso on sellaisella tasolla, että sitä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy tätä toimintaväljyyttä keskittää nimenomaan kilpailukyvyn parantumisen kautta luovuuteen ja työpaikkojen luomiseen. Tämä olisi varmasti kaikista toivottavinta joka tapauksessa me olemme varsin tasapainoisessa tilanteessa. Esittäisin sen hypoteesin, että Euroopan unionissa äh, euroalueen eurooppalaiset pysyvätkin tällaisessa tasapainoisessa tilanteessa, koska tämä vastaa pitkälti sitä tilannetta, joka on historiallisesti vallinnut Euroopassa toisesta maailmansodasta lähtien. Kollektiivisesti emme ole kokeneet juurikaan valtavia epätasapainoisia tilanteita, vaan olemme noin suurin piirtein tasapainossa pysyvästi kun ajatellaan pitkän aikavälin strategista perspektiiviä, niin Euroopan väestötilanne on sellainen, että maksutaseen kauppatasojen ylijäämä olisi, olisi totta kai parempi kuin, kuin alijäämä. Jos me katsomme kehittyneitä maata, maita, joilla on alijäämää rakenteellisesti, niin en katso, että se on kovinkaan järkevää silloin, kun on valmistauduttu siihen, että, että meillä on ikäpyramidi, joka muuttaa muotoaan, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti sitten eläkkeisiin. Sitten toinen kysymys. Aivan lyhykäisesti voisin todeta, että euroalueella me olemme sellaisella alueella, jossa äh, rahapolitiikka on yksi fakta, yhteinen rahapolitiikka on fakta. Olen tyytyväinen, kun voin nyt todeta teidän edessänne, että olemme voineet 12 vuoden ajan tarjota kansalaisille hintavakautta, sellaista hintavakautta, jota he ovat halunneet ja joka on linjassa sen kanssa, mitä olemme havainneet tietyissä maissa. Eli lähes tulkoon kahdessa prosentissa pysytään. Luonnollisesti äh, tämä on sellainen tekijä, johon muut talouspolitiikan instrumentit, jotka ovat hallitusten käytössä, niitäkin täytyy käyttää yhtä aktiivisesti kuin mahdollista. Luonnollisesti tässä täytyy mainita budjettipolitiikka, rakenneuudistusten politiikka ja ne merkit, joita voidaan antaa kustannusten nousun kautta talousalueilla. Ja kenties myös ne toimet, joita tarvitaan varovaisuus mielessä pitäen. Varovaisuussäännöt jo vaikuttavat luonnollisesti systeemisiin olosuhteisiin. Tämä vaikuttaa meidän tulevaisuutemme. Thank you very much. I've... Paljon kiitoksia Guen puolesta kollega Putas. Olkaa hyvä. Ja, danke schön. Und vielen Dank auch, dass Sie hier... Paljon kiitoksia. Niin, kiitoksia, että vastaatte näihin meidän kysymyksiimme. Niin, kollega Trichet, viittaatte aina tähän uskottavuuskysymykseen. Tietenkin uskottavuutta kaivataan julkisella sektorilla ja niin kuin edellisen keskustelun yhteydessä viittasin, että ylivelkaantumisen taustalla ja velkaantumisen taustalla on tämä pankki- ja finanssikriisi. Se ei liity julkisen sektorin uskottavuuteen. Kyse on siis pankkien eikä julkisen sektorin ongelmasta. Eli pankkien uskottavuus on kärsinyt, joten kyllä meidän tulisi korostaa tätä seikkaa. Eli kyse on pankkien uskottavuudesta. Kyllähän julkinen sektori on todellakin kriisin keskellä luottanut pankkeihin. Tämäkin täytyisi ottaa huomioon. Ja sitten, mitä tulee eurojoukkovelkakirjoihin toisena asiana. Ymmärrän toki, mitä sanoitte, kun puhutte pääjohtajan ominaisuudessa, mutta olisikohan velkaantuneiden maiden kannalta järkevämpää, että eurobondien avulla velat voitaisiin maksaa takaisin, eli alhaisemmat korot voitaisiin varmistaa Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja niin poispäin, tällä tavalla minun mielestäni siitä on enemmän hyötyä kuin nykyisin toimin. Ja kun katsotaan Japanin suuntaan, niin kuin itsekin sanoitte, niin meidän täytyy katsoa, mikä on Japanin markkinoiden rahoituksen tarve. Ja se voi vaikuttaa tietenkin korkotasoon, joten ehkäpä tämä olisi myöskin eräänlainen virike sen puolesta puhumassa, että näitä eurobondeja todellakin tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos. Voin kyllä aika lailla heijastella sitä, mitä totesitte rahoitussektorista. Rahoitussektori on osoittanut sellaista haavoittuvuutta, jota ei voida missään nimessä hyväksyä. Se on oikeastaan vaatinut sitä, että kaikki kehittyneet taloudet, jäsenvaltiot ovat lähteneet liikkeelle, jotta on voitu välttää niin paha kriisi, mikä nyt on ollut pahin mahdollinen sitten ensimmäisen maailmansodan, tai ainakin toisen maailmansodan. Sen takia meidän onkin todella otettava opiksi tästä kriisistä. Todenteolla. Pätee kaikkiin kehittyneisiin talouksiin se, että tilanne on luonnollisestikin erilainen, kun katsotaan tilannetta maakohtaisesti. Tietyissä maissa on ongelmia, aivan niin kuin totesitte kenties pelkästään pankkisektorin ongelmien takia, mutta sitten on ongelmia siitäkin takia, että, että finanssipolitiikka on ollut huonoa. Tämä pätee Eurooppaan, mutta se pätee myös muuhun maailmaan. Tämä on tunnustettava. Tunnustan sen, että meidän on tehtävä se, mikä on tarpeen näiden molempien ulottuvuuksien suhteen. Olette aivan oikeassa, kun tätä korostitte. Meillä on pankkiulottuvuus, ja on oltava huolellisia ja varovaisia myös finanssipolitiikassa. Olemme välttäneet valtavan katastrofin, joka olisi voinut toteutua. Kun ajatellaan sitä, että jäsenvaltiot onneksi osoittautuivat uskottaviksi kumppaneiksi. Jos ne eivät olisi olleet uskottavia, niin emme olisi voineet välttää tätä kriisiä. Mitään jatkossa ei voida sulkea pois. Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa olevia. Meidän täytyy taistella kriisiä vastaan ennaltaehkäisevästi ja meillä on oltava jäsenvaltioilla mahdollisuus toimia näiden ratkaisujen allekirjoittajina. Se on osa sitä yleistä suojausta, joka meillä on, jolla suojaudumme mahdollisia kriisejä vastaan. Sitten kommenttini eurovelkakirjoista, joukkovelkakirjoista. Jo aiemmin selitin, miksi olemme sillä linjalla, että tässä vaiheessa ei olisi järkevää, eh, mutta kuulen kyllä argumenttinne ja voin vain todeta, että me emme ole vakuuttuneita siitä, että kaikki argumentit olisivat eh, asianmukaisesti punnittuina tässä mukana. Eh, Paljon kiitoksia taas kansanpuolueen puolesta. Tällä kertaa Burkhardt. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensinnäkin Japaniin liittyen. Valuuttamarkkinat toimien kautta on ollut tarkoituksena vaikuttaa jenin asemaan ja auttaa Japanin taloutta, mutta viime viikolla, erityisesti perjantaina, markkinoille pumpattiin miljardeja, jottei järjestelmä romahtaisi täysin. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että kun katsotaan tätä haurasta maailmanlaajuista pankkijärjestelmää, onko se viimeaikaisten tapahtumien johdosta joutunut melkoiseen myllerrykseen ja onko oletettavissa, että Japanin talouden romahdettua tästä syntyisi myöskin maailmanlaajuisia vaikutteita? Tässä viittaan siis eri talouksien väliseen yhteyteen. Ja sitten vielä seuraavalainen kysymys. Arvoisa pääjohtaja, lokakuussa teidän toimikautenne valitettavasti päättyy. Varmaan monet ovat yhtä pettyneitä siihen, että se päättyy, mutta kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin mitä olette mieltä, mitä teidän pitäisi viimeisinä kuukausina ne tehdä? Mitä haluatte saada aikaiseksi, jotta mutta seuraajallanne on terve keskuspankki vastaan otettavanaan, erityisesti kun katsotaan tulevaa ongelmallista talvikautta. Thank you. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein kovasti. Ensinnäkin Japanista. Niin kuin viimeisen viikon aikana olette voineet havaita, Vallitsee konsensus keskuspankin johtajien G7 ja muiden toimijoiden kesken siitä, että olemme yhteisesti ilmaiset kantamme niiden merkien suhteen, joita haluamme antaa markkinoille päävaluuttojen puitteissa. Me katsoimme, että tämä on oikea tapa välittää näissä olosuhteissa paras mahdollinen viesti. En lähde pohtimaan sen enempää niitä vaikutuksia, joita me havaitsemme itse Japaniin. Me totta kai katsomme hyvin tarkkaan sitä, mitä nyt tapahtuu, miten tämä vaikuttaa Japanin talouteen ja mahdollisia vaikutuksia äh, Japanin kumppaneihin seuraamme. Meillähän on Koben esimerkki Voimme katsoa, millä aloilla voimme katsoa olevamme toisenlaisessa tilanteessa. On selvää, että inhimillinen draama on aivan järkyttävä. Tällaisen draaman tavanomainen profiili oikeastaan on se, että heti tulee vahva toiminnan kutistuminen ja sitten tietyn ajan kuluttua on absorptiovaihe ja sen jälkeen jälleenrakentamisen vaihe. Ja luonnollisesti se ikään kuin aktivoi taloudellista toimintaa. Kyseessä on hyvin tärkeä tasapainoharjoitus, mutta me luonnollisesti seuraamme tilannetta äärimmäisen valppaina. Luonnollisesti tähän liittyy myös ydinenergia-aspekti, joka ei ole pelkästään Japanin ongelma tai kysymys, vaan maailmanlaajuinen kysymys. Tämä vaikuttaa koko maailmaan. Sitten toinen kysymys. Siitä sanoisin, että aika ajoin minulta kysytään, että onko tämä nykykausi poikkeuksellisen vaativa. Sanoisin kyllä, että kaikki kaudet, kaikki ajanjaksot ovat vaativia. Euron käyttöönotosta lähtien eh, on ollut monenmoista. Dotcom-kriisi puhkesi, dramaattisia vaiheita on ollut. On tehty hyvin vaikeita päätöksiä, on ollut eh, raaka-ainemarkkinoilla monenmoista shokkia ja nyt sitten 2007-2008 kriisi luonnollisesti vaikuttaa siihen, että tämä kausi on hyvin vaativa. Jatkossakin teen kollegoiden kanssa työni mahdollisimman hyvin. Päätökset tehdään neuvostossa. Tietysti me olemme siellä yhdessä pienemmässä kokoonpanossa ja myös 23 kollegan kanssa ja yritämme elää vastuumme mukaisesti näinä vaikeina aikoina, niin kuin me kaikki varmasti pyrimme. Kaikki Euroopan unionin toimielimet elävät hyvin vaativia aikoja. Pyysitte minua keskittymään tähän nimenomaiseen seikkaan. Jos saisimme tämän merkittävän edistysaskeleen aikaiseksi, josta te itse keskustelette 17 ja 27 jäsenvaltion hallinnon suhteen, niin tämä olisi varmasti tärkeää meille kaikille ja myös pitkän aikavälin tulevaisuuden kannalta. Paljon kiitoksia. Seuraavana Edward SD puolesta. A very short question. Ihan lyhyesti. Kollega Trichet, onko instituutionne tyytyväinen EUn hallitusten toimintaan pankkisektorilla, kuten Anglo-Irish Bankin liittyen. Olisiko teillä jotain suosituksia, mitä pitäisi tehdä, jos vastaavanlainen kriisi iskisi tulevaisuudessa? YouTube. Sanoisin, että jatkossa keskipitkällä aikavälillä me työstämme tätä, niin kuin jo totesin, globaalilla tasolla – FSBn puitteissa ja luonnollisesti myös Euroopan tasolla. Meillä on koordinoidut käsitteet pyrkimyksenä sellaiset, jotka hyväksyttäisiin Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti. Mitä sitten tulee sitä, siihen välittömään vastuuseen, joka Irlannin hallituksella on suhteessa IMFn, komission ja keskuspankkiin, niin ei minulla ole mitään erityistä kommenttia siihen. Thank you. Now for Aldi. Kiitoksia. Seuraavana Aldin puolesta Hamo. Chair. Kiitos. Spain. Kiitos puheenjohtaja. Herra Trichet, Espanjassa talouskriisi yhä vallitsee ensimmäisinä kuukausina yhtiölle annettavat lainat eivät ole lisääntyneet viime vuonna tehdyistä uudistuksista huolimatta. Aivan siksi haluaisin kysyä, onko nyt vaarana se, että tulee taloudellista eroavaisuutta eri puolilla euroa. Toinen kysymys siinä tapauksessa, EKP korottaisi korkoja seuraavien kuukausien aikana. Miten tämä vaikuttaisi Espanjan talouteen? Ja sitten lopuksi Espanjan alueilla on 21 miljardin edestä rahoitustarpeita. Onko EKP harkinnut joidenkin Espanjan alueiden pelastu, pelastamista pelastuspaketilla, jos tämä olisi tarpeen? Kiitos. Thank you very much indeed. Uh, first, uh... Paljon kiitoksia. Niin, tähän ensimmäiseen niin toteaisin, Minulta kysytään usein, että miten johtokunnassa tai neuvostossa voidaan asioita hoitaa, kun Saksa ja Espanja ovat ajautuneet näin hankalaan tilanteeseen kasvulukeen suhteen ja vastaan tähän aina sanomalla, että niin kuin äskenkin kyse oli siitä, että miten yhtenäisvaluutta-aluetta voidaan johtaa, kun Saksassa menee aika tasapaksusti ja Espanjassa tilanne on aivan täysin päinvastainen. Mutta meidän täytyy muistaa, että kun taistellaan suurten taloudellisten ongelmien keskuudessa ja kun katsotaan, että yli 300 miljoonaa ihmistä alueella asuu tällaisella alueella, niin me tiedämme, että erinäisistä syistä johtuen maakohtaiset lähtökohdat ovat toisenlaiset, mutta kun katsotaan Saksaa ja Espanjaa, niin heidän tilanteissa on päinvastainen kuin aikaisemmin tietyissä maissa. Eli vastaavanlaista on ollut havaittavissa myöskin Atlantin toisella puolella. Mutta tilanne kehittyy nopeasti ja olen tyytyväinen, että Saksa on voinut parantaa kilpailukykyasemaansa ja että sen talous on lähtenyt, lähtenyt kasvun tielle. Ja siitä on tietenkin hyötyä myös Espanjalle, niin kuin Saksalle oli hyötyä siitä, kun Espanja aikanaan lähti kasvun tielle. Siitä hyötyi tietenkin koko euroalue. Mutta mielestäni tilanne on sellainen, että Espanja on tehnyt lukuisia tärkeitä päätöksiä tilanteensa parantamiseksi. Mutta on tietenkin selvää, että tätä tietä ei ole helppo käydä ja hyötyä siitä ei saada ihan heti, mutta mielestäni kuitenkin päätökset olivat oikean suuntaisia. Ja mitä tulee rahapolitiikkaamme, niin minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä kuun alussa jo totesin aiheeseen liittyen, mutta toistaisin, että meidän täytyy nyt vain varmistaa hintavakaus euroalueella, koko alueella. 1,97 prosenttia koko euroaluetta koskien on tämänhetkinen taso ja on tietenkin tärkeää, että me saamme tuloksia aikaiseksi – sillä sitähän kansalaiset meiltä odottavat tuloksia. Ei vain siksi, että sopimuksessa näin sanotaan, vaan siksi, että kansalaisten mielestä on tärkeää saada tuloksia aikaiseksi. Erityisesti köyhimpien ja vähävaraisimpien kannalta tämä on tärkeää. Ja me pyrimme tekemään aina sellaisia päätöksiä, jotka johtavat hintavakauteen. Ja sillä on muitakin vaikutteita. Tehän tiedätte, että kaikki korot kaikkialla Euroopassa perustuvat inflaatio ennusteisiin ja riskipreemioon. Ja jos täytyy inflaatiopaineita huomioida, niin se tarkoittaa sitä, että keski- ja pitkällä aikavälillä myöskin korot nousevat. Ja on tietenkin selvää, että sitä ei kaivata vaikeina aikoina, joten on erittäin tärkeää, että me pyrimme varmistamaan, ettei inflaatio pääse karkaamaan käsistä. Ja mitä tulee näihin pelastustoimenpiteisiin, niin en lähde nyt sanomaan yhtään mitään suuntaan enkä toiseen. Uskoakseni te viittasitte paikallistason toimintaan. On tietenkin selvää, että me emme millään muotoa halua puuttua paikallisen tai aluetason toimintaan ja päätöksentekoon. Kiitoksia. Sitten Dirk ECRn puolesta, olepas hyvä. You me the floor, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, jos Euroopan neuvosto hyväksyy viime viikkoisen sopimuksen, niin euroalueen pelastusrahasto voi toimia primarimarkkinoilla. Tämä ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia ostaa joukkovelkakirjoja sekundaarimarkkinoilta. Tämä oli EKPn ajama ajatus. Ja toinen asia, joka puuttuu tästä sopimuksesta, on se, että voitaisiin antaa ennakoivia lyhyen ajan lainoja sellaisille maille, joilta on menossa likviditeetti. Mitä mieltä te olette tämän pelastuspaketin kattaman alueen osalta, jos ajatellaan tätä tehtyä sopimusta. Niin kuin muistatte, niin EKP-neuvoston kanta oli se, että nykyinen rahasto ja tuleva rahasto on sellainen, että sitä pitäisi vielä parantaa sekä laadullisesti että määrällisesti. Mitä tulee määrään, niin on sanottava, että se mistä on päätetty täytäntöpano elimissä näyttäisi olevan sen suuruinen kuin mitä meillä oli mielessämme. Vakautus, va, vakausrahasto ja myös tuleva tämä 500 miljardin rahasto näyttää olevan sen suuntainen, mikä on uskottavaa enkä epäröi tätä todeta. Mitä sitten tulee joustavuuteen, niin tässähän on joustavuuselementtejä, jotka on otettu huomioon tähän periaatepäätökseen. Ja muitakin joustavuustekijöitä, jotka mainitsitte. Erityisesti eh, sekundaari toisella markkinoilla interventioiden toteuttaminen. Ne eivät ole sen kansalinjassa, jota me olimme suosittaneet. Eh, tämä on selvää, mutta en, en sano tästä tämän enempää neuvosto tämän totesi. Thank very much now for the... Kiitos Jose Manuel EPPn puolesta. Kiitos puheenjohtaja ja pyydän kovasti anteeksi myöhästymistäni. Tämä ei johtunut mitenkään omasta halustani, vaan lentokoneesta, mitä tulee tähän pysyvään pelastusjärjestelyn mekanismiin. Kansli Merkel kertoi G20-kokouksessa marraskuussa Soulissa, että investojen pitäisi maksaa osa tästä pelastamista kuukautta aikaisemmin. Keskuspankin johtaja oli sanonut, että tämä toisi paljon ailahtuloa markkinoille ja se korottaisi korkoja. Kuukautta myöhemmin sanottiin, että tämä tapahtuisi 2013 alkaen, tämä olisi tapauskohtaista ja toimittaisiin niin, että huomioitaisiin IMFn kriteerit ainoa tapaus, jonka minä tunnen, en, jos nyt ei puhuta maista, joissa on kriisi käynnissä, niin kyseessä on Argentiina ja siellä on tämä tapaus vielä ratkaisematta. Tämä oli parempi kuin Merkelin ensimmäinen julistus. Miten tämä tätä parantaisi ja minkälaisia seurauksia sillä on, että yksityiset investoijat tulevat mukaan tähän palvelu- äh, pelastusmekanismiin? I think that uh, there has been a text. Mielestäni kaikki hallitukset ovat hyväksyneet asiakirjan, joka julkaistiin 28. marraskuuta 2010, ja siinä sanotaan selkein sanakääntein, että Eurooppa noudattaa yleistä IMFn ohjeistusta – tähän aiheeseen liittyen. Ja näin se on. Ja muistutaisin, että valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat vahvistaneet tämän aikomuksen aivan hiljattain. Jopa liitteen muodossa tämä ratkaisumalli vahvistettiin ja on tietenkin selvää, että tämä on Euroopan vahvistettu kanta. Mielestäni tämä on tärkeä asia ja neuvoston puolesta sanoin, että tämä oli hyödyllinen tarkennus, koska tässä todetaan, että Euroopassa sovelletaan samoja määräyksiä kuin muualla maailmassa. Ja tämä on tietenkin tärkeää silloin, kun katsotaan globaalin tason toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Liam SDn puolesta, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, les banques centrales... Pääjohtaja, keskuspankit eh, Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa ovat hyvin varustautuneet, niin kuin kollega totesi. Ne ovat valmiita monetisoimaan oman alijäämänsä. Ja tämä luonnollisesti heijastuu sitten korkotason säännöt kieltävät tämän kesk- Euroopan keskuspankilta, mutta joka tapauksessa sekundärimarkkinoilla on ostoja tehty. Muutama viikko sitten keskuspankki osti nimenomaan Kreikan joukkovelkakirjoja ja kahden vuoden korko nousi heti 15 prosenttiin. Onko teidän mielestänne syy- ja seuraussuhdetta tässä tilanteessa, kun ajatellaan Kreikan makrotaloudellista tilannetta. Onko se niin vakava, että täytyisi ajatella sitä, että arvopaperistettaisiin Kreikan lainat, velat tällä tavalla? Kuten tiedätte, me EKPssä lähdemme liikkeelle siitä ajatuksesta, että on mahdollisimman selvästi erotettava toisistaan ne toimet, jotka ovat rahapoliittisia standarditoimia liittyen korkotasoon ja niiden avulla me voimme taata hintojen vakauden keskipitkällä aikavälillä perussopimusten mukaisesti myös kansalaisten odotusten mukaisesti. Ja sitten meillä on nämä toimet, jotka eivät ole standarditoimia, joihin on ryhdytty sen jälkeen, kun kriisi on kohdistunut tietyille markkinoille ja tietyillä markkinoilla johtanut sellaiseen toimintaan, joka on aika lailla epänormaalia. Ja näiden ei-standarditoimien joukossa, johon olemme ryhtyneet, on likviditeetin eh, myöntäminen, tämä full allotment at fixed price. Me olemme rahoittaneet pankkia vi- kuuden kuukauden vuoden ajan. Tämä on nyt sitten vedetty pois. Sitten on ollut toimia markkinoilla liittyen näihin bondseihin Ja sitten meillä on tämä SME, vakausmekanismi, johon te viittasitte. Kaikki nämä tällaiset muut kuin standarditoimet, niiden tarkoituksena on aina se, että meidän rahapolitiikkamme voisi vaikuttaa paremmin. Tämänhetkinen tilanne on yhä hyvin monimutkainen, jos ajatellaan markkinoiden toimintaa tästä syystä, kuten sanoin alkusanoissani, me olemme seuraavan nelikuukautiskauden osalta päättäneet jatkaa toimintaamme aikaisemman aikaisemmin mainitun pohjalta liittyen velan suorittamisen jaon yhteydessä. Tässä pyritään tekemään niin paljon kuin vain mahdollista tässä epänormaalissa tilanteessa ja pyrimme näin saamaan mahdollisimman paljon vaikutusta meidän rahatoimillemme. Kiitos. Vodi Kratz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 Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, eurobondeihin liittyen halusin alun alkaen kysyä jotain, mutta annoitte jo selkeitä vastauksia siihen liittyen. Puhuitte myöskin vakausmekanismista, tukimekanismista ja siitä, mikä suhde niillä on eurobondeihin. Mutta nyt haluaisin esittää seuraavanlaisen kysymyksen, arvoisa pääjohtaja. Tämä niin sanottu eurosopimus, uskotteko se tarjoavan lisäarvoa taloushallintopakettiin nähden, jota ollaan paraikaa viilaamassa toivottavasti, josta päästään myöskin sopuun. Ja toisaalta korkotaso nousee nousemistaan, joten onko tutkittu sitä, voisiko se vaikuttaa negatiivisesti euroalueen tilanteeseen? On the first point, I would say this is... Ensimmäisestä seikasta sanoisin, että luonnollisesti tässä on edistystä. Ja niin kuin mainitsin, niin edistysaskelia on otettu aivan tässä hiljattainkin, kun ajatellaan taloushallinnon laatua sekä 17 euromaan että 27 jäsenvaltion parissa. Mutta toki tämä on vielä kesken. Parlamentti on mukana täysin näissä keskusteluissa, jotka liittyvät taloushallintoon. Toistaisin sen, että me luotamme pitkälti teidän vaikutusvaltanne ja työn, tekemänne työn painoarvoon niin, että voimme edetä. Toiseen seikkaan oikeastaan sanoisin vielä, että meidän tehtävämme on taata äh, hintavakaus 331 miljoonalle eurokansalaiselle. Me olemme onnistuneet tässä aiemminkin, me suoriudumme tästä myös jatkossa, mutta joka tapauksessa tämä on ennakkoehto kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Jos me emme ole hintavakauden takaajina luotettavia, uskottavia, niin varmasti havaitsette, että rahoitusalan hallinto euroalueella Eh, heikkenee. Kun sitten inflaatiota lähdetään ennakoimaan, niin inflaatiopaineet kasvavat. Me katsomme, että kun me pidämme kiinni, säilytämme hinta, vakauden, niin emme millään tavalla estä tuopaikkojen syntymistä ja kasvua. Me täytämme kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen yhden ennakkoedellytyksen. Uh, Paljon kiitoksia ja seuraavana Edward ilmeisesti uudemman kerran Sitten puolesta, olkaapas hyvä. Uh, Herra Trichet, meillä on maita, jotka ovat velkaantuneet, jotka ovat uhkana euron vakaudelle ja ne pyrkivät olemaan käyttämättä väliaikaista vakausrahastoa. Entä jos tilanne olisikin päinvastoin ja ajatellaan tätä pysyvää vakaus mekanismia ja sitten on sellainen tilanne, että maat ovat todellisessa kriisissä ja joutuvat käyttämään tätä rahastoa, mutta ne eivät kuitenkaan ole uhkana euron vakaudelle siksi, että kyseessä ovat hyvin pienet maat. Onko teidän mielestä niin, että niiden pitäisi saada tästä hyötyä, vaikka ne ovat siihen osallistuneet? Päätöshän on tehtävä asianomaisten taholla oikealla, oikealla tasolla. Me emme näitä päätöksiä tee. Ja sitten toinen seikka, joka täytyy huomioida, on se, että kaikkia jäsenvaltiota kohdellaan samalla tavalla koosta riippumatta. Se on yksi Euroopan perusperiaatteista. Se pätee kaikilla saroilla, eli ei tehdä suurten eikä pienten tai erittäin pienten välillä. Ja tämä on tärkeä periaate. Ja onhan jo nähty, että pienelläkin voi olla suuria vaikutuksia, ei välttämättä euron alalla, mutta ainakin Euroopan euroalueen rahoituksellisen vakauden saralla. Eli euro on yksi asia, joka pitää huomioida. Se on valuutta ja viimeisen 12 vuoden aikana se kautta on saatu varmistettua erittäin hyvällä tavalla hintavakaus paremmin kuin aikaisempina vuosina. Ja sitten täytyy huomioida, että on olemassa euroalue, velkataakan suhteen tilanne on parempi tai jopa huomattavankin paljon parempi kuin monissa kehittyneissä maissa, joten toivoisinkin, kun puhutaan euroalueen rahoituksesta vakaudesta, niin tärkeää olisi huomioida, että jopa pienilläkin mailla on ratkaiseva asema, joten säännöstä on pidettävä kiinni, mutta tärkeä periaate on se, että kaikki maat ovat yhdenveroisia. Kiitoksia. P. Kiitoksia ja seuraavana Astrid EPPn puolesta. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja. Teillä on ollut täällä mahdollisuus muistuttaa siitä, että teillä on varaumia – transaktioveroon liittyen, jos se otettaisiin käyttöön ainoastaan Euroopan tasolla. Kuitenkin täällä parlamentissa on juuri äänestetty tämän toimen puolesta odottamatta edes vaikutusarviota. Ja tässä on liittouduttu ihan tätä kysymystä varten. Jos mentäisiin vähän pidemmälle näitä teidän ajatuksianne minkälainen seuraus olisi sillä, että tällainen vero otettaisiin käyttöön Euroopassa, Euroopan tasolla tai ehkä ainoastaan euroryhmän tasolla. Toimivatko rahoitusmarkkinat sillä tavoin, että kymmenesosa prosenttia tai sadasosa prosenttia sen kokoinen vero, johtaisiko se jo operaatioiden siirtymiseen muualle ja olisiko tästä paljon haittaa Euroopan unionille ja jos näin on, niin onko teillä esitettävänä jotain muuta menetelmää, jonka avulla rautusjärjestelmä voi tulla mukaan näihin yhteisiin ponnisteluihin, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Tehän täällä puheessanne piditte hyvänä sitä, että komissio harkitsee näiden maksujen käyttöön ottamista, jotka maksetettaisiin siis pankeilla. Meillä on jo olemassa erilaisia maksuja Euroopan unionissa. Miltä pohjalta tätä tällaista pankkien maksua pitäisi nyt lähteä panemaan käytäntöön ja koska et olette hyvin selvästi vastannut Rova Kratsalle liittyen tähän eurosopimukseen, joka hyväksyttiin 11 maaliskuuta perjantaina Saksan ja Ranskan toiveesta, kun haluttiin edistää taloudellisia uudistuksia. No minä sanoisin, että juuri täällä samalla paikalla 15. maaliskuuta Jean Juncker euroryhmän puheenjohtaja sanoi, että siitä ei ole mitään lisää arvoa. Hän jopa sanoi, että kaikki on jo olemassa. Eli mitä mieltä te olette tästä tehdystä sopimuksesta? Onko tässä nyt vaan paljon melua, hyvin vähäistä vai pullistellaanko tässä vaan omaa egoa, jotkut eivät pidä siitä, että ole ensimmäisten joukossa. Ja sitten, jos ymmärsin oikein mitä sanoitte, niin tuskin nyt olette kuitenkaan sitä mieltä, että nyt pitäisi keskittyä talouspolitiikkaan, jota pitäisi harjoittaa, vaikka on sellainen vaara, että unohtuu euron hallinnointi. Mekin olemme sitä mieltä, että tämä niin kutsuttu six pakki pitäisi asettaa etusijalle. Joka tapauksessa ainakin voitte luottaa siihen, että me annamme teille tukea, jos tähän suuntaan haluatte mennä, jos nyt ymmärsin oikein. Kiitos. Astrid, käytit kolmen minuutin ja 40 sekunnin pituisen puheenvuoron. Muistuttaisin Astrid sinua vain tästä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti transaktioverosta. Aivan mielelläni vahvistan, että meidän kantamme ja jos tällainen vero otettaisiin käyttöön, niin sen pitäisi olla maailmanlaajuinen. Muutoin se synnyttäisi erilaisen kohtelun Euroopan ja muun maailman välille, ei pelkästään Yhdysvaltain, vaan Aasian ja kehittyvien talouksien ja toisaalta kehittyneiden talouksien välille. Minusta aivan oikeutetusti me vaadimme yhtäläisiä toimintaedellytyksiä siinä määrin kuin mahdollista, niin kansainvälisesti tai maailmanlaajuisesti näitä sääntöjä pitäisi olla. Eli todellakin yhtäläiset toimintaedellytykset ovat tärkeitä maailmanlaajuisesti. Lisäisin vielä yleisenä kommenttina. Tämä ei niinkään liity itse veroon, joka vaatii kyllä perehtymistä aika lailla. Sitten toinen kommentti, jonka esititte. Me katsomme, että olisi hyvä, että ne maksut, joita tietyt jäsenvaltiot luonnehtivat, eivät kaikki suinkaan. Tässähän on eri kansakuntien välillä asenteellisia eroja, mutta komission ajatus siitä, että nämä maksut voisivat rahoittaa rahastoa. Tämä vaikuttaisi varsin järkevältä ratkaisulta. No sitten eurosopimus. Eurosopimus, niin kuin jo olen todennut, menee oikeaan suuntaan. Tässä sopimuksessa on paljonkin sellaisia toimia, jotka menevät oikeaan suuntaan. Ja ne oikeastaan konkretisoivat mukana olevien hallitusten tasolla sen, mitä me itse olemme suosittaneet Niin ikään me olemme todenneet, että tässä on hallitusten välinen aspekti mukana, joka on myöskin näissä teksteissä, hallintoteksteissä, joita te tutkitte. Eurosopimuksessa on sellaisia määräyksiä, sellaisia tekstejä, joiden me katsomme kuuluvan aivan normaaliin eurooppalaisen toimielinten toimintaan. Kenties parlamentti itsekin, että se voi saada aikaiseksi uusia elementtejä, koska nythän on jo konsensus hallitusten välillä tässä kysymyksessä. Eli tämä on myönteistä, se menee oikeaan suuntaan ja mahdollisuuksien mukaan tämä pitäisi ottaa huomioon unionin Euroopan toimielinten toiminnassa. Uh, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Sitten sitten kollega Nitras EPPn puolesta, olkaa hyvä. E, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Od kilku miesięcy stoi Pan na czele europejskiej... Kiitos siitä, että voin nyt kysyä kysymyksen te olette olleet systeemisen riskin johtokunnan työssä muutaman kuukauden ajan, koska tämä työ ei ole julkista, niin haluaisin nyt kysyä teiltä joistain riskeistä, mahdollisista riskeistä. Pidättekö kahta asiaa mahdollisena vaarana? Täällä Euroopan parlamentissa, Euroopan toimielimissä on muutaman kuukauden ajan pyritty pitämään vajeita meidän valvonnassamme, mutta moni meppi sanoi, että tämä on vasta alkua ja että todellinen ongelma tulee ehkä olemaan kotitalouksien velkaantuminen. Minä haluaisin tässä yhteydessä kysyä teiltä tästä velkaantumisasteesta, joka on samantasoinen kaikkialla, vaikka harjoitettu politiikka on ollut erilaista eri maissa. Joissain maissa hallitukset pyrkivät rajoittamaan kotitalouksien velkaantumista, toiset taas pyrkivät sitä edistämään. Onko tämä uhka? Ja sitten toinen kysymys, kun puhumme liiallisen velkaantumisen menettelystä, Yhdeksässä jäsenvaltiossa tehty koe on nyt viety loppuun, eli tehtiin sellainen koe, että avattiin riippumattomia eläkerahastoja. Tämä kokeilu epäonnistui, koska jäsenvaltiot tulivat siihen tulokseen, että tämän rahan ottaminen voisi johtaa siihen, että budjettivaje loppuisi. Voisitko kertoa tästä kokeilusta, joka loppui jo? Kiitos. Uh, Rouva puheenjohtaja, tämä onkin hankala tilanne, sillä tämä ensimmäinen kysymys liittyy oikeastaan systeemiriskijohtokunnan puheenjohtajalle. Ja mehän sovimme, että näiden kahden toimijan välillä pitäisi olla selkeä rajanveto. No, oli miten oli, mielestäni on ihan hyvä, että minä pystyin kertomaan tästä ESRBn toiminnasta ja sen toimintaohjelmasta. Sopimuksessahan sanotaan suoraan, että tilanne on aivan toisenlainen ja Puhun tässä nyt ESRBn johtokunnan nimissä, mutta nyt kun puhutaan neuvoston puolesta, niin ehkäpä tämä ensimmäinen kysymys pitäisi jättää ikään kuin taka-alalle. On tietenkin selvää, että olen kuulemistilaisuuksessa valmis vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin ja myöskin luottamuksellisesti, kun keskustelemme esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajan kanssa – kahdestaan esimerkiksi niistä teksteistä, joista te olette valikunnassa äänestäneet. Mutta nyt haluaisinkin siirtyä tähän toiseen kysymykseen. Siinä yhteydessä viitattiin eläkerahastoihin ja tärkeään seikkaan, nimittäin siihen, että millä tavalla huomioidaan nämä eläkerahastot. Tiedän, että komissio on pyrkinyt löytämään tasapainoisen ratkaisumallin joka sopii tähän tilanteeseen. Tiedän toki, että tilanne on hyvin monimutkikas, erityisesti kun katsotaan, mitä Eurostatin tutkimukset ovat osoittaneet, mutta sanottakoon, että EKPllä ei ole sinänsä mitään toimivaltaa tällä saralla, mutta me tietenkin toivomme, että arviot ja kilpailusäännökset eivät pakottaisi yhtäkään jäsenvaltiota siirtymään tällaisen niin sanottuun pay as go järjestelmän käyttöön. Minun mielestäni se ei olisi hyvä asia ja tämän viestin me olemme tähän kysymykseen liittyen esittäneet ihan selkeästi useampaan otteeseen. Mm, no niin, ja nyt haluaisinkin antaa Markukselle puheenvuoron. Kiitoksia. Arvoisa herra pääjohtaja, haluaisin puhua teille nyt teidän ominaisuudessanne EKPn pääjohtajan ominaisuudessa. Niin, tähän vakausmekanismiin liittyen te kerrotte siitä jo paljon, mutta muistan, että edellisen kuulemistilaisuuden yhteydessä keskustelimme myöskin EKPn roolista jälkimarkkinoilla. Ja nyt on sanottu, että myöskin primäärimarkkinoilla voitaisiin ostaa näitä valtion joukkovelkakirjoja. Joten onko EKP sitä mieltä, että tämä rikkoisi tätä no bailout lauseketta vastaan vai onko tämä perustamissopimusten mukainen toimintamalli? Kiitoksia. What we are doing is of course feasible. Se, mitä täällä teemme, on tietysti mahdollista perustamissopimuksen pohjalta. Tämä on ilman muuta selvää ja tietääkseni myös EKPn ja neuvoston asenajat ja komission asenajat ovat tätä mieltä. Sanoisin, että me teemme tämän itse, jotta voimme saada aikaiseksi sen, että meidän rahapolitiikan siirtomekanismimme toimisivat taas paremmin. Tästä syystä olemme näin tehneet ja näin teemme. Ja tämä on tietysti mahdollista perustamissopimuksen pohjalta. Ja ilman muuta ajattelimme, että vakausmekanismi voisi tehdä tämän itse niin, että ostetaan jälkimarkkinoita. Me olemme nähneet, kuten jo sanoin, että hallitusten periaatteellinen päätös on mahdollistanut ostot primaarimarkkinoilla. Niitä emme harjoita itse ollenkaan. Eli primaani primäärimarkkinaostoista on päätetty hallitusten toimesta. Kiitos. Elisa. Kiitos. Ja seuraavana kysymysvuorossa Elisa. Senhor Presidente, muito obrigada por... Pääjohtaja, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti siitä, että olette jälleen kerran valiokunnan vieraana. Minulla olisi kaksi kysymystä mielessäni. Toinen liittyy euroalueen vakausmekanismiin. Kyseessähän on yritysten kilpailukykypaketti. Ja tämä liittyy siihen, että Euroopan toimintaa ohjataan hallitusten välisesti. Parlamentti, niin kuin tiedätte, on työstänyt taloushallintopakettia, joka pohjaa yhteisömenetelmälle. Miten te näette, että nämä kaksi eri prosessia äh, nivoutuvat yhteen? Ne toimet, joita on suositeltu, äh, ovat äh, kenties lyhyellä aikavälillä resessiivisiä. Miten voimme taata, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – kaikki eh, heikomman kilpailukyvyn maat eivät sitten joudu palkkaleikkausten tielle ja tuotannon leikkausten tielle, eikä tämä pakota sitten euroaluetta yhä hajanaisemmaksi. Thank you. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia niin tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen. Niin, totesin jo, että mitä tulee institutionaaliseen menettelyyn ESMn perustamiseksi, niin me todellakin toivomme ja luotamme parlamenttiin, että tämä saa mahdollisimman laajan tuen. Tämä on tietenkin meidänkin kantamme ja ilmeisesti myöskin parlamentin kanta. Ja sanoisin, kuten äsken kilpailukykypakettiin liittyen, Eli on olemassa hyvinkin toimivia elementtejä tässä paketissa, jotka pitäisi huomioida myöskin tässä taloushallintopaketissa, josta te keskustelette. Mitä tulee kilpailukykyaspektiin, niin toistaisin sen, että tärkeänä pitäisin juuri sitä, että jokainen kansantalous huomioi sen seikan, että EKP pyrkii takaamaan hintavakauden. Mielestäni tämä on selvä sanoma, sillä mehän olemme alun alkaen siis sanoneet, että meidän benchmark-taso on lähellä kahta ja me olemme pysyneet tällä tasolla aika hyvin. Ja tämä myöskin suorasti vaikuttaa työn hintaan. Ja niin kuin itsekin sanoitte, niin meidän täytyy huomioida yhdä, yhtäältä tuottavuuden saralla aikaan saatu edistys ja mitä paremmin tuottavuuden puolella toimitaan, niin sitä enemmän pelivaraa on myöskin työpaikan, työpaikkojen luomisen saralla kaikkialla Euroopan unionissa, joten tämä on se tärkeä seikka. Eli mitä ponnekkaammin me edistämme kilpailukykyä, niin sitä suurimmat mahdollisuudet meillä on saada aikaiseksi todellista eurooppalaista konvergenssia, erityisesti euroalueella. Ne maat, jotka ovat kärsineet kilpailukykyyn liittyen, niin on tietenkin selvää, että heidän pitää panostaa juuri äh, työvoimapoliittisen aspektiin ja niin kuin sanoin, niin Saksa on tehnyt hartiavoimin töitä tuottavuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Ja on tietenkin selvää, että sitä kautta saadaan myöskin mahdollisuuksia kasvattaa kansantaloutta ja luoda uusia työpaikkoja, mikä on keskeinen tavoite. Varsinkin kun taistelemme tällä hetkellä erittäin suurten työttömyyslukujen keskellä. Kiitoksia seuraavana Gemichiro. Um, Kiitoksia Nykyhallitus Irlannissa on jättänyt varoitukset, joita on tullut muun muassa komission sulla esityksi huomiota. Euroopan keskuspankki on pitänyt korkotason matalana, joka on johtanut hintainflaation, mutta ei niinkään asuntojen tai investointien inflaation. Irlannin veronmaksajat kuitenkin ovat joutuneet kantamaan vastuun, tai ainakin suuren osan vastuusta velasta, joka ei suinkaan ole ollut julkista velkaa, vaan, vaan yksityistä. Olette sanonut, että Irlannin pankkeihin on investoitu jo valtavia määriä. Olisiko nyt aika tehdä tästä investoinnista pysyvä niin, että ei puhuttaisi enää lainaamisesta, vaan osakkaasta? Tämä on Irlannille äärimmäisen tärkeä aika ja myös koko euroalueelle tärkeä hetki. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? First of all, <coughs> we are back to what I already said. The... näin pääsi, pääsemme takaisin siihen, mitä jo sanoin, eli että rahapolitiikka on annettu asia kaikille euroalueen maille. Me nostimme korkotasoa 2005 vuoden lopulla vastoin niitä hyviä neuvoja, mitä saimme kymmeneltä hallitukselta 12 Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tasoa oli nostettava, sillä me tarvitsimme hintavakauden. Me kieltäydymme korkojen alentamista 2004 alkupuolella, silloin kun korkotaso oli 2 prosentin luokkaa ja muualla se oli 1 prosentin verran muualla kehittyneissä talouksissa. Siis me emme lähteneet alentamaan korkoja. Me saimme kuitenkin hyvät neuvot tärkeiden maiden johtajilta Euroopassa ja niin poispäin. Te voitte ehkä sanoa, että korkotaso on liian alhainen Irlannin kannalta näin, mutta nämä olivat ne korkotasot, jotka olivat oikeat hintavakauden osalta koko euroalueella. Tästä en sen enempää sano. Tietysti kansallisessa politiikassa tämä pitää huomioida ja pitää sitten vaikuttaa oikealla tavalla, jotta pystytään sitten hallinnoimaan ne mahdolliset vaikeudet, mitä eri maissa tulee esille. Sanoisin vain, että keskuspankki on keskuspankki ja me teemme tehtävämme vastuullisesti keskuspankkina ja me pyydämme, että muut instituutiot kantavat oman vastuunsa. Tästä en sano tämän enempää. Me olemme keskuspankki. Meidän on lähdettävä siitä, että meidän keskeinen tehtävämme on toimia keskuspankkina. Kiitos. Paljon kiitoksia kerrankin aikaa on vielä tarjolla, joten minäkin haluaisin esittää yhden kysymyksen. Nimittäin seuraavaa. Tämä pankkien stressitestit, tätä on käsitelty aikaisemminkin. Tiedän toki, että tietynlaista tasapainoa pitäisi pyrkiä vaalimaan, eli avoimuus ja luottamu- luotettavuus. Ja pankit ehkä pelkäävät sitä, että jos me tietäisimme kaiken, niin silloin syntyisi luottamuspula tilanne, mutta markkina tietenkin haluavat tietää, mikä on tilanne Joukoville valtionvelan suhteen ja he haluaisivat tietää enemmänkin myöskin siitä, että millä tavalla nämä pankkien väliset suhteet näkyvät, koska nehän vaikuttavat myöskin valtionvelkakriisiin. kriisiin ja jäsenvaltioiden pitäisi yhdessä pyrkiä ratkaisemaan nämä ongelmat, sillä jos näin ei käy, niin sitten voisi syntyä saksalainen pankkisektorin kriisi ja se taas voisi tarkoittaa sitä, että Saksalla olisi oma lehmä ojassa ja toimisivat siksi omalla toivomallaan tavalla, mutta meidän pitäisi pyrkiä toimimaan avoimemmin, jotta jotta kaikilla tahoilla olisi selkeämpi näkemys pankkien toiminnasta. Ja että stressitestissäkin huomioitaisiin tämän ö, pankkien toiminnan ja valtion velan välinen suhde. Kiitos. Ensinnäkin muistini mukaan aiemmissa stressitesteissä testeissä ne se tilanne, mikä stressitesteillä saatiin selville eh, pankeista, julkistettiin. Analyysin tekijät pystyivät tekemään lukujen perusteella oman arvionsa. Eli siis stressitestit nimenomaan toteutettiin asianmukaisten sääntöjen mukaisesti, jossa otettiin huomioon pankkien taseissa olevat arvopaperit. En tietenkään halua puhua muuta kuin keskuspankin suulla. En puhu pankkivalvontaviranomaisen ominaisuudessa, vaan nimenomaan täytyy muistaa, että on makrotaloudellisia oletuksia stressitesteihin liittyen. Ja tämä luonnollisesti kuuluu EBA, eli pankkivalvontaviranomaisen toimialaan. Minun ymmärrykseni tilanteesta on se, että heidän aikeenansa voi olla toimia samoin kuin ensimmäisissäkin stressitesteissä, eli pankit julkaisevat sen, aukaisevat taseensa tarkistuksille. En tietenkään voi lähteä puhumaan niiden suulla, jotka tämän vastuun kantavat, mutta se mitä aiemmin on tehty, kuinka aiemmin on toimittu, voi olla sellaista, mistä päätetään uudemmankin kerran. Does anybody want to ask a question? Olisikohan vielä kysyttävää? No, onhan niitä kysymyksiä. Gei ensimmäisenä ja Sinun jälkeen sitten Silvi. President, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja näistä vastauksista. Haluaisin kysyä häneltä, onko hänkin sitä mieltä, että on aika lailla mahdotonta, että Iranin hallitus pystyisi puuttumaan tähän julkisen talouden ongelmaan ja samalla taas pääomittaa pankkeja. Onko tämä liikaa? Voiko näin pyytää, vai onko tämä liikaa yhdeltä hallitukselta? No en nyt sanoisi niin, kun katsotaan Irlannin hallituksen tekemiä päätöksiä viimeiseltä kolmelta vuodelta, niin tilanne on mikä on. Ohjelma on laadittu ja kansainvälinen yhteisö on se hyväksynyt, ei ainoastaan EU, vaan kai, koko kansainvälinen yhteisö. Ja tämä ohjelma on tietenkin tärkeä luotettavuuden varmistamiseksi, uskottavuuden varmistamiseksi. Ja minäkin voin vain sanoa, että viisaan ja järkevin Irlannin päätöksin pikkuhiljaa luottokelpoisuus paranee, mikä on tietenkin tarpeen tilanteen korjaamiseksi. Joten minä lähden liikkeelle siitä olettamuksesta, että kyllä Irlanti kykenee hoitamaan tämän asian ja tulee sen myöskin hoitamaan. Kiitoksia. Silvi, Thomas ja mikäli aikaa vielä on, niin vielä yksikin kysymys. Aivan lyhyesti. Minua hieman häiritsee se, että monet katsovat, että vaikkakin olemme saaneet Eurooppa-neuvostolta hiljan julkilausumia, niin eh, silti hallitukset kunnioittavat omaa, omia lupauksiaan ja puheitaan objektiivisesti on esitetty diagnosti diagnoositilanteesta, eli tietyt jäsenvaltiot eivät ole kunnioittaneet kasvu- ja vakaussopimusta, eivät ole toteuttaneet Lissabonin sopimusta. Eli hallitukset katsovat, että jossakin muualla sitten pitäisi saada tuloksia aikaan, eikä suinkaan heidän toimestaan. No, je suis entièrement d'accord avec vous. Ei ole aivan samaa mieltä kanssanne. Tämä oikea toiminta tai sitten selitysten antaminen ei tämän pidä tapahtua heidän kesken, vaan tämä comply-vaatimus, eli pitää toimia sen mukaisesti, mitä komissio pyytää tekemään. Tämähän on se käsite, mitä juuri äskettäin parannettu, mutta on hyvin tärkeää kuitenkin se, että tässä on käänteinen todistustaakka ja määrä enemmistöjen kääntäminen, jottei tässä toimittaisi saman päätöksentekomekanismin pohjalta kuin aikaisemmin. Mehän sanomme, että näin olisi paljon lisää automatiikkaa siihen valvontaan, jota tehdään. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän hetken ongelma on todella suuri ja kaikki hallitukset ovat siitä tietoisia ja kaikki vastuuhenkilöt pyytävät, että jatkossa oltaisiin paljon varvaisempia kuin ennen 2004-2005 pystyttiin sanomaan, että kasvojen vakaussopimus oli ihan yltiöortodoksinen tyhmyys, typeryys. Jotkut sanovat jopa, että tällaiset ääri oikeamieliset sitä olivat vaatineet. Mehän joudumme taistelemaan, komissio ja me, me Euroopan keskuspankkina sitä vastaan, että olisi haluttu päästä eroon kasvavakauspaketista. Sehän johti jopa juridiseen konfliktiin neuvoston ja komission välillä, siis oikeudenkäyntiin. Eli tältä pohjalta meidän pitää nyt toimia hallinnossa paljon tiukemmin. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Me voimme luottaa asioihin, mutta on hyvin tärkeää, että meillä on sellaisia instituutioita, joihin voidaan luottaa. Kiitos seuraavana Thomas Mann. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Trichet, teitä kiitettiin pankkisektorin puolelta. Teitä kuvailtiin Saksan ranskalaiseksi. Se on melkoinen kunnianosoitus, mutta kritiikkiäkin esitettiin, nimittäin tämä joukkovelkakirjojen enenevä ostaminen. Sanoitte, että tämä jatkuu hamaan tulevaisuuteen, vaan me haluamme kilpailla keinottelijoita vastaan, mutta meidän täytyy muistaa, että pankeilla on tällaisia riskivalvontajärjestelmiä ja jatkatteko tällä tiellä vai sanotteko, että tämä on menneen talven lumia vai sanotteko, että mikäli tarve kautta ilmenee, niin voin ostaa näitä epäilyttäviä, kylläkin vakautta tukevia joukkovelkakirjoja. As I said, uh, what we, uh... Niin kuin sanoin, se mitä me olemme päättäneet osana rahapolitiikkamme, nimenomaan tässä ei-standardi, standardin omaisessa toiminta kirjossamme on se, että haluamme rahapolitiikan transmission kautta vaikuttaa. Tämä liittyy nimenomaan rahapolitiikan vakauteen, ei niinkään hintavapauteen. Vakauteen. Tarkoitus on luonnollisesti eh, saada perinteisillä menetelmillä hintavakautta ja toisaalta sitten näillä ei standardin omaisilla menetelmillä vaikuttaa markkinoihin muutoin. En sano tästä enempää. Elisa. Seuraavana Elisa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja. Minun kysymykseni liittyy tähän kriisinratkaisuprosessiin prosessiin niiden pankkien osalta, jotka ajautuvat konkurssiin. Tämä on suurimpia ongelmia. Riskit tulivat Euroopan maihin juuri pankkien kautta ja me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi yhteisen säännöstön ja myös taakan jakomekanismin, jos pankki ei mene konkurssiin. Me haluamme suojata veronmaksajia ja meidän pitää olla myös mekanismit sellaisen tilanteeseen, että pankki kaatuu. Tämä asia on ollut esillä, mutta onkohan ajateltu, että vielä saataisiin aikaiseksi koko Euroopan kattava ratkaisu, sillä 11. maaliskuuta valtionhallitusten päämiehet sanovat, että stressitestin jälkeen kukin jäsenvaltio päättää, onko se ryhtyä toimiin vai ei, ja sanotaan, että kukin jäsenvaltio kehittää omat mekanisminsa, jolla autetaan sellaisia pankkeja, jotka ovat ajautumassa vararikkoon. Eli tässä ollaan ikään kuin menossa takaisin kansalliselle tasolle Euroopan tasolta ja olemme unohtamassa tämän parlamentin selvän ehdotuksen, että meillä olisi eurooppalaiset puitteet, kun pyrimme pääsemään eurooppalaisten pankkien kriisistä. Täällä puhutaan aivan avoimesti aliarvostuksesta silloin, kun kyseessä on valtioiden velkaantuminen. Eli valtioiden kohdalla näin tehdään, mutta ei pankkien kohdalla. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Tämän stressitestin avulla voidaan katsoa, miten vakalla pohjalla pankki toimii ja josko ongelmien ilmetessä he kykenevät selviytymään, mutta tarkoituksena ei ole katsoa, mitkä ovat maksukyvyttömyyden rajoilla ja mitkä ei, vaan kyse on asioista, jotka täytyy huomioida markkinoilla osakkeenomistajien keskuudessa. Ja tietenkin poikkeustilanteessa myöskin julkisen tahon viranomaisten saralla Eli että mikäli käy ilmi, että pankit eivät kykene toimimaan. Eli tämä on seikka, josta päätetään kansallisella tasolla. Pitää paikkaansa, ettei ole olemassa mitään mainitsemaan tapaista järjestelmää, eurooppalaista järjestelmää siis. Mutta tämä on eri asia kuin että me soveltaisimme tällaista rajat ylittävää selvitysjärjestelmää, kun pankki joutuu kriisin keskelle. Ja mehän tiedämme, että on olemassa pankkeja, jotka kykenevät myöskin kriisin aikana selviytymään. En lähde sen kummemmin setvimään tätä valtionvelkaan liittyvää kysymystä, niin, mutta mm, kaikki hallitukset EUn tasolla ovat hyväksyneet tämän ratkaisumallin, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että EU toimii johdonmukaisesti suhteessa muihin globaaleihin toimijoihin, eli tämä on IMFn ohjeistuksen mukaista. On tietenkin selvää, että Euroopassa voitaisiin käyttää erilaisiakin ratkaisumalleja kuin globaalilla markkinoilla, mutta se ei ole se perusolettamus. Oikein paljon kiitoksia arvoisa pääjohtaja Trichet siitä, että jaksoitte keskustella tässä kokouksessamme ja tätä edeltäneessäkin kokouksessa meidän kanssamme. Ja nyt antaisinkin kollega Magaille puheenvuoron. Hän voi johtaa tätä kokousta nyt tästä eteenpäin jonkin aikaa, koska minä lähden pääjohtaja Trisheen kanssa lyhyekön lehdistötilaisuuteen. let me see? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nyt meillä on vuorona tarkistukset direktiiviin 2003-71. Tässä esittelijänä on Burkhard Baltz, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. 19. tammikuuta tätä vuotta vihdoin ja viimein sain aloittaa Omnibus 2-direktiiviin liittyvän työni komissio vitkutteli 15 kuukauden ajan ja aina ilmoitti, että ehdotus on tulossa. Minä olen tietenkin maltillinen henkilö, mutta en voi hyväksyä sitä, että vaikka aikaa on kulunut vaikka kuinka paljon, niin silti tämä teksti on aika raakile. Sanottako se suoraan? Olen ollut jo suoraan yhteydessä komissioon ja työsuhde on aika hyvä. Ja tästäpä syystä en kritisoikaan komissiota tämän enempää. Mitä tulee tähän Omnibus 2, niin se on Solvency 2 liittyvä muutosdirektiivi. Se on tärkeää meille, mutta tietenkin me korostamme Solvency 2 merkitystä. Tämän tarve oli selvä, koska meidän piti huomioida Lissabonin, 2, Lissabonin mukana tuomat ö, korjausvaatimukset. Kun katsotaan pankkia ja arvopaperisektoria, niin Omnibus 1 äh, hoitaa asiat kuntoon, mutta vain pieni osa tästä äh, äh, markkinointi- tai myyntiesite direktiivistä on tässä huomioitu. Me olemme työstäneet työskentelyasiakirjan, joka löytyy teidän asiakirjoistanne, Jo viime viikolla valiokunnan jäsenet ovat saaneet tämän tekstin sähköpostitse käyttöönsä ja tästäpä syystä esittelenkin asian tämän asiakirjan pohjalta. Omnibus 2 tärkeä osia, osa on tämä disponointi. Tässä täytyy huomioida komissionkin esitys. Täällä nyt käytetään delegoitua säädöksiä ja lisäksi vielä teknisin standardisäädöksin täydennettynä. Mutta tämä on kuitenkin puutteellinen asiakirja. Kun katsotaan Eurooppaa asetusta, niin sehän luo pohjan sille, että Euroopassa sole, sovelletaan eurooppalaisia sääntelyasetuksia jo viidessäkin asiakirjakokonaisuudessa. Tätä asiaa käsitellään ja minun mielestäni tämä asia ei saa jäädä mainitsematta tässä yhteydessä. Ja tästä päättelenkin, että kun puhumme täytäntöönpanomääräyksistä, niin meidän tulisi katsoa erityisesti Omnibus 1 suuntaan. Ja tästäpä syystä toteaisinkin, että Euroopan parlamentin veto-oikeus olisi voimassa kolme kuukautta ja tarvittaisi vielä toiset kolme kuukautta. Mitä tulee tähän ö, sovittelun mahdollisuuteen, niin komission ehdotuksessa 12 artikla kohdassa viitataan tähän sovitteluoikeuteen – kuten oli se Jobs-asiakirjassakin sanottu. Ja tämä asia mainitaan myöskin artikloissa, jossa ei viitata se Jobsin laisinkaan. Mutta erityisen mielenkiintoinen asia on niissä artikloissa, joissa viitataan se Jobsiin. Erityisen merkittäväksi rooliksi tai teht- asiaksi nousee juuri tämän valvontaviranomaisen merkitys. Tämä nykyinen Sejops-järjestelmä on korvattu tällä ei jopa järjestelmä järjestelmällä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näin on linkitetty tai yhdistetty kaksi järjestelmää. Se johtaa järjestelmän venymistä pitkittymiseen ja se on tietenkin aikataulullisesti ongelmallinen seikka. Tietenkin voimme pohtia sitä, että pitäisikö muitakin direktiiviä suhteuttaa tähän Euroopan direktiiviin koska esimerkiksi on olemassa seikkoja, joita ei Omnibus 1 eikä 2 mainita laisinkaan. On tietenkin selvää, että tarkastusvaihe tulee jossain vaiheessa eteen, mutta me emme saisi noudattaa komission sanelua, vaan että parlamentti voisi jo hyvissä ajoin etukäteen esittää omat näkemyksensä. Ja tästä olisi minun mielestäni täällä valiokunnassa keskusteltava. Poliittisesti katsottuna Omnibus 2 on tärkein merkitys Solvensi 2 puhuttaessa. Täällä viitataan muun muassa siihen, että mikäli markkinoiden likviditeetti on hankalassa tilanteessa, niin silloin olisi puututtava tilanteeseen, mutta se, että onko tässä järkevää toimia komission esittämällä tavalla, niin se on vielä tutkittava. Mutta minun mielestäni on tärkeää, että me saamme käyttöön vakaan tietopohjaan, jotta me voimme keskustella tästä likviditeettipreemiosta. Komissio viittaa useaan otteeseen myöskin olemassa oleviin täytäntöpanomääräyksiin, mutta voikohan olla, että tämän tyyppiset asiat eivät tule parlamentin tietoisuuteen. Ja mitä tulee näihin standardoituihin kaavi, kaavoihin, Näihin liittyen viittaisi tähän kohtaan A. Ai ole anneta mahdollisuus arvioida luottoluokituslaitosten toiminta ja tiettyä asteikkoa hyväksi käyttäen. Ja tässä viitataan myöskin komission puolesta tähän CAD-direktiiviin. Minun mielestäni tässä on olemassa tiettyä ristiriitaisuutta havaittavissa, sillä CAD direktiivissä mainitaan, mitkä ovat luottoluokituslaitosten toimintamahdollisuudet. Ja tässä yhteydessä täytyy huomioida myöskin kolmansien valtioiden toimintamahdollisuus. Komissiohan sanoo, että negatiivinen ekvivalenssipäätös on voimassa viiden vuoden ajan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että EU-ssa toimivat EUn sisäiset että myöskin kolmansien maiden yhtymät voivat hyötyä tässä on mainittu muun muassa 50 miljardin euron summasta, ja tämä on tietenkin ongelmallinen erityisesti, kun katsotaan artikloja 227 ja 260. Miten voimme varmistaa kil- tasave- tasa-arvoinen kilpailuasetelma, kun kaikkia toimijoita ei kohdella samalla tavalla. Ja tällä hetkellä ei vielä tiedetä edes sitä, että mitä tapahtuu viiden vuoden kauden jälkeen. Konflikteja voi syntyä myöskin näiden siirtymäkauden määräysten suhteen. Täällähän viitataan kolmen jopa kymmenenkin vuoden siirtymäkauteen. Minun mielestäni tämä ei ole juridisesti vedenpitävä lähestymistapa. Minun mielestäni parlamentilla pitäisi olla valvontaoikeutta. Meidän ei tulisi ottaa käyttöön tämä aika eli kymmenen vuotta. On selvää, että Solvensi 2 astuisi vaiheittain voimaan, niin kuin komissiokin sanoo, ja se tarkoittaisi sitä, että parlamentti voisi vain hyväksyä tämän tai sitten hylätä sen, ja tämä taas liittyy kaikkiin täytäntöönpanomääräyksiin, jotka paketista löytyvät. Ja minä esittelijän ominaisuudessa tulen tarkastelemaan sitä, milloin siirtymäkauden määräyksiä tarvitaan. Ja toivon, että hiljattain julkaistu Quiz 5 tutkimus auttaisi minun toimintaani. En mainitse tässä yhteydessä kaikkia asioita, mutta työasiakirjasta nämä mainitsematta jääneet seikatkin tulevat ilmi. Ja mitä tulee ensimmäisen sivun ai, ensimmäisellä sivulla mainittuun komission ehdottamaan aikataulutukseen, joka liittyy Solvetsi 2 minä en millään muoto voisi hyväksyä viivästystä, mutta kun komissio on vetkutellut näin pitkään, niin kyllä minun mielestäni parlamentille pitäisi antaa riittävästi aikaa asian työstämiseksi. Ja tämä pitäisi huomioida silloin, kun lähdemme keskustelemaan Solvensi 2 direktiivistä. Ja nyt jään suurella mielenkiinnolla kuuntelemaan mitä kollegat ovat tässä vaiheessa tätä prosessia mieltä tämänhetkisestä tilanteesta. Kiitoksia. Eh, Mr. Skinner, Peter, you have the floor. Kiitos ja sitten Raskinen, olkaa hyvä. The rapporteur uh, for... Kiitos, haluaisin kiittää esittelijää nopeasta toiminnasta. Mehän tiedämme, että meidän on toimittava näin pikaisesti, mutta on selvää, että meidän on kuitenkin harkittava tätä direktiiviä kunnolla. On varmistettava, että asia tutkitaan tarkoin, sillä se on hyvin tärkeää, jos ajatellaan solvensi kahden täytäntöön panoa ja tämä on myös perintöä Omnibus yhden ajolta, jos haluamme toimia oikealla tavoin. Ja ajattelemme näitä viranomaisia, jotka on äskettäin perustettu. Ja kuten tässä ehdotitte, meidän pitää todellakin tutkia näitä asioita tarkkaan. Kannatan sitä hyvin selvästi. Tähän asti olemme päässeet 15 kuukauden jälkeen. Tämä on muistettava, kun tästä prosessista puhutaan. Solvensi kakkoselle tämä on tärkeää ja Omnibus kakkoselle myös itsessään ja siksi meidän on tehtävä tämän osalta myös erityistä työtä, kuitenkin yhtyä siis teknisen esittelijän ajatuksiin, ennenkään politiikkaan poliittiseen ajatukseen. Tässä mietimme yksityiskohtia, emme niinkään sitä, että pitäisi löytää uusia ongelmia ja keksiä uudenlaisia ratkaisuja kiertää Solvensi 2, niin kuin jotkut ehkä haluaisivat tehdä. Täällä on jotain avainkysymyksiä, jotka pitää huomioida tässä keskustelussa, te olette ne jo maininnut, eli en ehkä mene yksityiskohtiin, mutta ensimmäinen asia, jonka haluan mainita, on, että meidän pitää todellakin erittää toisistaan delegoidut säädökset ja nämä säätävät tekniset standardit. Ja tämän osalta kannattaa tutustua siihen työhön, mitä Sanchez Presero on tehnyt. Minä tiedän, että te olette hyvin selvästi mukana tuossakin keskustelussa. Ja mitä aikataulun tulee, ei tässä ole ainoastaan komission suuntaviiva-aikataulu, vaan jos ajattelemme näitä siirtymätoimia, niitä on harkittava, niitä on käsiteltävä keskustelussa esimerkkinä hybridivälineet, nyky lainsäädännön pohjalta on olemassa 15 vuoden siirtymäkausi, vaikka tässä ehdotuksessa esitetään ainoastaan 10 vuotta. Tässä pitää kuitenkin olla johdonmukaisia, jotta voidaan johdonmukaisesti käsitellä asioita ja niistä keskustella, mitä tulee transatlanttiseen ja globaaliin lähentymiseen. Meidän on huomioitava kolmansien maiden tilanne ja niiden yritykset ja se, miten ne haluavat toimia. Jos halutaan hoitaa ekvivalenssi, on tarpeeksi hankalaa se, että meillä on 54 jäsenvaltiota ja Yhdysvallat. Ja sitten vielä teknisiäkin ongelmia. Ja mitä tulee sitten valtuuksiin, ymmärrän mihin suuntaan esittelijä menee. On totta, että on paikalla, että päätetään standardeista ja asetetaan etusijalle avainkysymykset, joista on hyvin vähän tietoa tällä hetkellä. Ja on totta, että täl, tässä olisi annettava eh, tarkoittaa tällaisille tietyille seikoille, kun illikviditeettipreemio juuri tällä hetkellä. Nämä ovat asioita, jotka ovat olleet esillä Solvensi kakkosessa, mutta ehkä tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Me tarvitsemme vähän lisää selvennystä näihin asioihin. Ja sitten sanoisin vielä, että jos lähdetään liikkeelle hypoteettisista pommin hinnoista, niin tämä kyllä aika lailla pelottaa, mutta jos katsotaan sitten yksityiskohtia, aktiva passivan välillä, niin kyllähän tämä voi olla hankalaa ja meidän pitäisi nämä Solvensi kakkosen asiat käsitellään, erityisesti kun tässä yhteydessä näitä arvopapereita esille ottamaan. Meidän pitää olla nyt kyllä aika varovaisia tässä asiassa. Ja sitten jos ajatellaan toimivaltuuksien antamista EIOPalle, on hyvä, että sillä on sellaiset valtuudet, joilla se pystyy toimimaan. Tässä on puhuttu käytännön seikoista ja suorasta valvonnasta ja niiden on oltava mukana siellä, missä voidaan olla mukana, mutta direktiivi, Suomessa kakkonen on kuitenkin direktiivi eikä asetus, ja kun katsomme näitä toimivaltuuksia, on hyvä, että komissio muuten täällä paikalla tänään, ehkä se voi ottaa tähän asian kantaa, on ymmärrettävästi mielenkiintoista, milloin näitä toimivaltuuksia voitaisiin käyttää nyt tai jatkossa. En kuitenkaan tiedä, mihin komissio oikein pyrkii hän järkevää on lähteä niitä laajentamaan ja näin vaikeutetaan Eiopan työtä. Eli minä kyllä odotan innolla kaikkea sitä työtä, mitä tässä vielä voi tehdä. Oli hienoa kuulla sitten tämän päivästä sanat. Sylvie. Oui, moi je vais très bref pour... Aivan lyhyesti haluan kiittää kollegaa niin nopeasta työskentelystä, että saimme asiakirjan näin nopeasti. Asiat täytyy kuitenkin tehdä äh, tietyllä tyyneydellä, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa meillä on pohdinnoille. Kollega tietää hyvin, miten tämä valvontapaketti on edennyt. Minun päähuoleni on se, että meidän pitäisi olla johdonmukaisia sen suhteen, mitä me olemme tässä paketissa ottaneet käyttöön. Tämä liittyy myös työasiakirjaan. Ja siihen, miten delegoidut säädökset, niin kuin aiemmin on puhuttu, on huomioitu. Ja toiseksi kyse on siitä, että valvomme Solvensi kakkosen oikeanlaista täytäntöönpanoa noudattamista. Meillä on myös pankkien uudet pääomavaatimukset. Tässä tarvitaan kokonaisnäkemystä siitä, mitä tämä koko sektori vaatii kokonaisuutena. Kyse on siitä, onko Japanin vaikut tapahtumilla vaikutusta tiettyihin vakuutuslaitoksiin. Kun otetaan huomioon tämän katastrofin laajuus, niin, niin, niin tilanne ei lainkaan ole vielä selvä koskeeko, vaikuttaako tämä tiettyihin eurooppalaisiin vakuutuslaitoksiin vai ei. Eli valvontapakettiin tämä totta kai vaikuttaa. Kiitoksia ja luonnollisesti olemme vielä esittelijän käytössä, että voimme tehdä yhteistyötä. Philippe. Seurana Philip. Well, I find that the backlight... Kiitoksia. Tämä valoisa ilmapiiri kyllä vaikuttaa positiivisesti tilanteeseen toivottavasti. Niin, Burkhardt, olen täällä Svenin sijaisena, enkä tiedä asiasta hirveän paljon, joten pyydän anteeksi, jos sanon jotain ihan älytötä. Niin mitä tulee aikataulutukseen, sen ymmärrän. Me olemme tyytyväisiä siihen, että me teemme tätä ihan rauhallisesti. Tämä ei ole mikään ihan mitätön asia, joten asiat pitäisi tehdä kunnolla, joten aikataulutus passaa minulle. Ja Sven toteaa, että työasiakirja on selkeätäkin selkeämpi, vaikka itse en tajua, tajuakaan sitä juuri mitään. Mutta toteaisimme seuraavaa. Mitä tulee Euroopan sovitteluvaltuuksiin, me emme toivo, että omnibusdirektiiviä käytettäisiin eräänlaisena ei jopa toimivaltuuksia leikkaavana välineenä. Eli tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. Ja sitten tämä illikviditeettipreemio. Tätä en tunne laisinkaan, mutta meidän ei tulisi tarjota, tarjota teollisuudelle mitään etuja varsinkaan jos ne eivät ole oikeutettuja, eli meidän pitäisi rajoittaa tätä. Ja sitten kolmas asia, jonka itsekin mainitsitte, eli artikla 260 liittyvä seikka. Me toivoisimme, että tämä ei tarjoaisi määräyksiin liittyvää kikkailumahdollisuutta mahdollisuutta ja sitten tämä siirtymäkauden tilanne. Tämäkin on seikka, Vaikkakaan meillä ei ole vielä komission tekstiä pöydällä, mutta CRDR ja 4, tai CRD ja Basel 4 ovat pöydällä, niin meidän tulisi pohtia, että kuinka pitkiä nämä siirtymäkaudet voisivat olla. Niin kuin olemme jo kuulleet, meidän täytyy katsoa juuri miten puutumme ylivelkaantuneisiin valtioihin. Me toivomme, että heidän pitäisi lähteä korjaamaan tilannetta mahdollisimman nopeasti. Me emme voi ymmärtää tällaista lähes loputtoman pitkää siirtymäkautta, jota tarjoaisimme rahoitusalan toimijoille, kun valtioiden pitäisi toimia hyvinkin nopeasti. Ei tässä tietenkään yksi lähestymistapa sovi kaikille, mutta meidän pitäisi jotenkin varmistaa, että toimimme oikealla tavalla. Ja me olemme huolissamme siitä, että jos komissio saa itse määrätä siirtymäajan pituuden, pituuden, niin silloin ongelmia ilmenee, varsinkin kun tiedämme, että teollisuuden puolelta lopataan komission suuntaan ilman, että me tiedämme siitä mitään. Ja siitä syntyy sitten ongelmia. Ja jos haluamme jollakin tavalla hidastaa tätä, niin meidän tulisi varmistaa, että parlamentillakin on sanansa sanottavana. Eli että he tietävät, että me katsomme, mitä he tekevät. Tässä on kyse siitä, että ei myöskään teollisuuden pitäisi päästä tästä kovinkaan helpolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Hetken kuluttua komissio saa puheenvuoro. Varmaan täällä on komission edustajakin paikalla. Toteaisin vain sen verran, että kyllähän Solvensi kakkosestakin jotain on jäänyt käteen ja minä uskon, että aikanaan me tiesimme, mitä olemme tekemässä ja tilanne on varmaan sama tänäkin päivänä. Emme tietenkään ole täysin toi, tyytyväisiä tähän ehdotukseen, mutta en tiedä, onko tämä Filipin esittämä kritiikki aivan paikkaansa pitävä tai oikeutettua Ehkäpä meidän pitäisi katsoa hiukan tiukemmin myöskin jäsenvaltioiden suuntaan. On tietenkin selvää, että kaikilla on oikeus esittää omat näkemyksensä, mutta heidän pitää vain tietää, että me tarkkailemme, mitä rintamalla tapahtuu. Ja nyt haluaisin antaa komissiolle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiittäisin myös esittelijää tästä työasiakirjasta, joka todellakin esittelee hyvin selvästi Omnibus 2 liittyvät asiat. Ja varmasti täällä paikalla olevat ovat myös käyttänyt puheenvuoron. Haluaisin kiittää siitä ja vastata lyhyesti Ensinnäkin jos ajatellaan ehdotuksen tekemisen aikataulua, tiedän herra Bartz, te sanoitte, että kyseessä on 15 kuukautta. Tämä oli nyt ehkä vähän liioittelua. Meidän vain piti nyt odottaa juridiselta kannalta en sitä, että Omnys 1 saatiin valmiiksi ja sen takia tarkoitus oli antaa ehdotus syyskuussa, mutta kuten tiedätte, pakettipäätös tehtiin myöhemmin kuin oli odotettu ja meidän piti odottaa, että tämä paketti julkaistiin virassa lehdessä ennen kuin pystymme tekemään ehdotuksiamme. Eli ehkä ei tämä nyt kuitenkaan ole ihan 15 kuukautta. Ehkä tämän voisi nyt tehdä selväksi. Tässä ehdotuksessa olemme nyt pyrkineet mahdollisuuksien mukaan toimimaan Omnibus 1 pohjalta. Siksi meidän piti jäädä sitä odottamaan, sillä tiesimme, että jos emme näin tekisi, meitä aivan oikein arvosteltaisiin siitä, että me nyt otamme vakuutusalalle mukaan jotain muuta kuin mistä oli jo tehty päätös muilla aloilla. Täällä on kommentoida ja kommentoidaan koko ajan tätä illikviditeettipreemiota. premiota on aivan totta, herra Balts, että tämän käsitteen esille otto tässä ehdotuksessa on aika lailla yllättävä siitä huolimatta, mitä kaikkea keskustelua on käyty näinä kuukausina. Mutta tämä illikviditeettipreemio on nyt sellainen asia, joka on tullut esille kriisin myötä. Havaitsimme, että Yhtiöllä on ehkä sellaista passiva aktiivaa, jotka ovat hyvin lailla kiinteät. Ja tämä johtaa sitten sellaiseen preemion, jonka yhtiö voisi huomioida arviointia tehdessään. Tämän me tietysti teemme selväksi täytäntöpanotoimissa, niin nekin tulevat tänne valiokuntaan käsiteltäväksi. Toivottavasti teemme täysin selväksi sen, mitä tarkoitamme tällä. Tämä on tällä tekstissä mukana sen takia, että me haluamme vakuutusalalle yleiset saman sisältöiset säännöt. Minä haluaisin kiittää puheenjohtajaa hänen toiminnastaan näissä vaikeissa neuvotteluissa. Meillä on samanlaiset vakavaraisuussäännöt olemassa. Ja jos päätöksiä tehdään, ne pitäisi tehdä Euroopan tasolla. Ei jopa olisi oikea paikka. Ja siitä syystä tällä tekstissä on monia sellaisia kohtia, joissa pitää tehdä selväksi, että päätös pitää tehdä ei jopassa. Olen samaa mieltä edellisen puheen kanssa siitä, että ei tässä tarvitse uudelleen neuvotella koko järjestelmää. Me olemme käyneet neuvottelut, Chris Vitonen, tämä osoitti, että järjestelmä toimii, vaikka joihinkin seikkoihin tarvitaan pientä parannusta, mutta nyt on liian aikaista lähteä uudelleen neuvottelemaan Solvensi 2 ennen kuin sitä on todella pantu täytäntöön. Ja jos ajatellaan sitten kvantitatiivisia vaikutustutkimuksia, joka saatiin tehtyä, josta raportti julkaistiin Ejopassa aivan äskettäin me aiomme nyt keskustella jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa siitä, minkälaisia seurauksia saadaan tästä kvantitatiivisesta vaikutussopimuksesta. Tämä on muuten kaikkein suurin tällainen tutkimus, mitä on millään talousalalla tehty Euroopassa. 2500 yritystä oli siinä mukana. Ja tästä huolimatta me tutkimme myös siirtymävaiheita ja sen sijaan että tässä asia epäsuoraan mainittaisiin. Me haluamme tehdä selväksi sen, mitä tällä siirtymällä oikein tarkoitamme, mitä nämä transitionalit oikein ovat. Haluamme tehdä tämän selväksi, mutta tämä käy ilmi paremmin siinä vaiheessa, kun saadaan tiedot Chris Viideltä. Täällä viitattiin myös Eiopan valtuuksiin. Me annamme sille valtavan tehtävän, jos ajatellaan näitä sitovia teknisiä standardeja. Meidän ehdotuksemme aika määrä oli 2011 loppu. No eihän tämä nyt vaikuta enää yhtään realistiselta. Meidän pitää palata tähän asiaan ja tätä tutkitaan juuri neuvostossa. Meidän on mietittävä, mikä on asetettava etusijalle, mikä on välttämätöntä Solvensi 2 täytäntöönpanolle ja mikä on sellaista, mikä voidaan lykätä myöhempään vaiheeseen. Eli lopuksi, hyvä puheenjohtaja, komissio yleisesti ottaen pitää hyvinä esittelijän kommentteja ja näitä työasiakirjoja. Kiitos kommenteistanne ja kysymyksistä. Haluamme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, että saamme aikaiseksi hyvän Omnibus 2. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraava. On hyvin tärkeää tietysti tutkia tätä tekstiä tämän ymmärrämme, mutta Solvensi 2 on todella suuri hanke. Ihmiset odottavat sen täytetön panoa ja tässä on ollut paljon ponnistuksia. Kyseessä ovat miljoonat eurot. Jos me nyt mitenkään pystyisimme pysymään tässä aikataulussa ensimmäinen tammikuuta 2013, niin tämä olisi kyllä tärkeää. Me olemme sen velkaa kaikille niille ponnisteluille, mitä teollisuus on tehty. Kiitos. Mr. do you want to... Paljon kiitoksia. Haluaako kollega Baltz käyttää puheenvuoroa? <clears throat> Ob Wetters. Äh, en halua pitkittää kokousta, kun aurinkokin vielä paistaa. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Kiitokset erityisesti komission edustajalla. Minä uskon, että olemme oikealla tiellä ja keskeisin viesti, jonka haluan uudestaan toistaa, on se, että meidän täytyy tarkastella tätä asiaa teknisestä näkökulmasta eikä niinkään poliittisesti. Tarkoituksenani ei ole ehdottaa esittelijän ominaisuudessa, että Solvensi 2 lähdettäisiin avaamaan. Niin kuin kollega Presedo Omnibus 1 tiimoilta teki, niin toivoisin, että me keskitymme teknisiin seikkoihin toivottavasti kaikki ovat takanani niin valmiita tukemaan minua tässä työssä. Suurella mielenkiinnolla jään odottamaan kaikkien panosta, myöskin komission Karl van Hulen ehdotuksia ja kommentteja. Mielestäni tämä oli oikein hedelmällinen ensimmäinen asian käsittely. Kiitoksia. Thank you very much. That... Uh, Paljon kiitoksia. Näin voimmekin päättää tämänpäiväisen kokouksemme. Jatkamme huomenna kello 9.00 ja silloin keskustelemme komission jäsenen Joakim Almunian kanssa. Kiitoksia.